Dear colleagues, I think that... Hyvät kollegat, varmaan voimme aloittaa. Ensin kohta seitsemän esityslistalla elintarvikkeita koskevien kysymysten tieteellinen tutkiminen – Kuten tiedätte, tämä on tekninen mietintö. Ja esittelijänä ehdotan valiokunnalle, että hyväksymme komission ehdotuksen ilman tarkistuksia säännön 50.2 nojalla työjärjestyksestä. Jos kaikille sopii, voimme noudattaa ehdotusta ja jos teillä on ongelmia, niin käyttäkää puheenvuoro ja selittäkää ongelmanne. No kukaan ei varmaan ole tästä eri mieltä, eli voimme hyväksyä tämän ehdotuksen. Sitten äänestys. Meillä on täällä vierailijaryhmä nuoria poliitikkoja Kroatiasta – Eli tervetuloa valiokunnan kokoukseen. Ja voisitteko vielä, niin siellä. Te olette siellä. Eli tervetuloa ympäristövaliokunnan kokoukseen. Ja nyt voimme sitten aloittaa äänestykset. The first point to vote, it is... Uh... Ensin neuvoston kanssa tehty kompromissi. Eli asetusehdotus meriliikenteen hiilidioksidipäästöjen tarkkailu, raportointi ja todentaminen sekä asetuksen muuttaminen. Meidän täytyy äänestää sähköisesti. Äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Yes. Now we have to vote on the objection. Sitten Gerbrandin ja Eichhautin mietintö polttoaineiden laadusta annettu direktiivi. Äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten suullinen kysymys komissiolle. Elintarvikkeissa käytetyn lihan alkuperämaan merkintä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Okay, we have finished to vote and now we start with... Äänestys on päättynyt, eli nyt sitten käynnistämme keskustelun päätöslausumaesityksestä, joka liittyy jalostettuissa elintarvikkeissa käytetyn lihan alkuperämaan merkintään. Eli ensimmäiseksi puheenvuoron Salise. Ja sen jälkeen sitten poliittiset ryhmät, jotka ovat allekirjoittaneet päätöslauselman. Ja, vielen dank. Kiitoksia puheenjohtaja Zome. Ei tänään päässyt paikalle, hän on ikävä kyllä sairaana, joten olen hänen sijaisensa. EPPn koordinaattorina Meillä ei vielä ole ollut mahdollisuutta nyt vaalien jälkeen keskustella tästä aiheesta. Ja ryhmässä meillä on tietysti erilaisia kantoja, mutta edellisellä lainsäädäntökaudella tästä keskusteltiin moneen kertaan. Meillä oli äänestyksiä ja sitten enemmistö oli samalla kannalla kuin Zoma, joka on vastuussa tästä päätöslauselmasta. Me olemme hyvin kriittisiä tähän päätöslausumaesitykseen ja myöskin kysymykseen, joka hyväksyttiin juuri enemmistöllä. Eli tietysti on oikeutettua, että kuluttajat tietävät, mistä elintarvikkeet ovat peräisin, mutta komissio tutkimuksissaan on todennut, Eli heti kun tiedetään, että tämä maksaa myöskin enemmän, niin silloin kuluttajat eivät enää hyväksykään tätä asiaa. Ja meidän täytyy nyt tarkistaa, mitä tässä nyt on sitovasti kirjoitettu. On hyvä, että yritykset selkeästi ilmoittavat elintarvikkeen lähtöperän ja ehkä nostavat hiukan hintoja. Mutta sitten jos on vapaaehtoinen sopimus, niin onko tämä sitten kaikille eurooppalaisille yrityksille hyvä ajatus? Se on sitten toinen asia. No komissio voi ehkä tästähän kertoa. Tästä asiasta on puhuttu ja tässähän on paradoksi, halutaan tietoa, mutta toisaalta siitä ei haluta maksaa. No mitä mahdollisuuksia meillä sitten on, jos kuluttajat eivät enää maksa? No sitten EUn täytyy löytää tämä raha muualta. No näistä marginaaleista voidaan sitten tietysti kiistellä ja keskustella. Tässähän on yksi summa, mutta toiset taas eivät usko näihin komission lukuihin. Siellä puhutaan 50 prosentin kustannuksista ja muitakin kustannuksia tulee. Ja jos emme halua, että kuluttaja enää maksaa näistä, ja mielestäni näin ei pitäisi edetä, niin se voi tarkoittaa, että jostain muualta tämä raha täytyy löytyä, ehkä esimerkiksi viljelijöiltä. Ja viljelijöihin kohdistuu hyvin paljon kustannuspaineita, ja mielestäni tällainen kustannuspaine ei saisi enää nousta. Meillä on todellisia ongelmia sen suhteen, miten elintarvikkeita tuotetaan, erityisesti lihaa. Muistan sen antibioottiresistenssikysymyksen, joka tuli WHOlta. Joka vuosi 25 000 ihmistä kuolee, koska antibiootit eivät enää tehoa. Ja tämä liittyy myöskin maan talouteen ja kustannuspaineisiin maataloudessa ja meidän täytyisi nyt vastustaa tätä tendenssiä. Komissio ja muut asiantuntijat ovat todenneet, että jos on pakollinen alkuperämerkintä kaikille elintarvikkeille, niin me voidaan, sitä voidaan säädellä. Se olisi myös rakennemuutos tällä alalla. Meillähän on paljon pk-yrityksiä ja niille tällaiset kustannukset ovat suhteellisesti korkeampia, koska he hoitavat tuotantoa pienemmällä mittakaavalla. Komission jäsen Borg-neuvostossa on tarttunut tähän kysymykseen, ja tämä ei liity millään tavalla alkuperään, tuotteiden alkuperään ja sitten toisaalta laatuun. Ei voida osoittaa, meillähän on koko Euroopassa samat säännöt, ja siksi kyse on ainoastaan tiedotustarpeesta, mutta kuluttaja ei kuitenkaan ole valmis tästä maksamaan. Ja no, vapaaehtoisesti tämän tietysti voi tehdä jo nyt, mutta tuleeko tästä taas sitten uusi lihaskandaali? Meillähän on ollut näitä väärennys, lihanväärennyskandaaleja, mutta nämä ovat aika huonoja esimerkkejä. Kyse on lihasta, joka on merkitty naudanlihaksi, ja niissähän on jo nämä alkuperämerkinnät. Meillä on hyvin tiukat säännöt tämän suhteen. Mutta siltikään tämä lihaskandaali ei estynyt, eli meidän täytyy parantaa valvontaa, kontrolleja, tiukentaa näitä sakkoja, kuten Delange ja Grillo totesivat mietinnöissään. Eli meidän täytyy seurata näitä virallisia tarkistuksia. Ja sitten kun puhutaan jalostetuista tuotteista, esimerkiksi jauhelihaa lasanjessa, no sehän tosiaan kulki monen eurooppalaisen maan läpi ja sitten päätyi lasanjeen ja siinä oli merkattu, että se on naudanlihaa. No, ketä olisi auttanut sen, jos siinä olisikin lukenut naudanlihaa, alkuperämaa Romania, alkuperämaa Irlanti, se olisi silti ollut naudanliha. Tämä nyt oli huono esimerkki kyllä, mutta me voimme vaatia lisää asioita. No, keskustelu on alkanut, ja ehkä EPPssäkin olemme valmiita tekemään kompromissia, me emme kaikki ole siellä samalla kannalla, mutta halusin vielä korostaa, että edellisellä lainsäädäntökaudella tästä kysymyksestä puhuttiin useaan kertaan, ja me olemme aina olleet Sommerin kanssa samaa mieltä. Eli vapaaehtoisuudessa on paljon mahdollisuuksia, ja on erittäin hyvä, jos yritykset vapaaehtoisesti merkitsevät alkuperän, mutta sitten sääntely kaikille yrityksille, kaikille jäsenvaltioille, no se tuottaa meille monille vatsanväänteitä, ja siksi ikävä kyllä emme voi olla tästä tekstistä samaa mieltä. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi Wilmot. Uh, um, Kiitos paljon, puheenjohtaja. Asetetaan tämä se nyt oikeaan mittakaavan. Tästä on keskusteltu viisi vuotta. Olin yllätynyt Liisan kommenteista. Hän lukee Somerin antamasta käsikirjoituksesta. Enemmän kuin ilmoittaa oman kantansa, parlamentin kanta nimittäin on ollut erittäin selkeä. Olemme äänestäneet sen puolesta, että tämä merkintä astuisi voimaan. Aina kun tästä on keskusteltu, tämän puolesta on äänestetty, että merkinnät tulisi elintarvikkeisiin ja jalostettuihin elintarvikkeisiin, jotka sisältävät lihaa. Tämä on erityisen tärkeää, kun puhutaan alkuperämerkinnästä. Tämä on tärkeää ympäristövaikutusten takia, eläinten hyvinvoinnin takia ja kuluttajien oikeuksista kaikille, kaikkien tuoreiden lihojen suhteen on alkuperämerkintä ja heillä on halutieto ja heillä on oikeus tietää, missä, mistä jalostetuissa elintarvikeissa peräisin oleva liha tulee. 90 prosenttia kuluttajista haluaa tämän merkinnän. Ei voida sanoa, etteivätkö he halua tätä merkintää. Olen erittäin pettynyt komission kertomukseen, jossa sanotaan, että vaikka kuluttajat haluavat tämän merkinnän, niin se oli kallis. Ei pidä paikkansa, sillä tässä pidettiin, tässä komissio uskoi teollisuuden toimijoiden kertomaa tutkimus Ranskassa, niin siinä todetaan, että bolognese kastikkeeseen tai lasanjeen tehtävät lihan alkuperämerkinnätin maksavat noin sentin kieppeillä, eurosentin kieppeillä. Joten tämä todellakin on mahdollista. Se ei ole erityisen kallista muuten näin ei tehtäisi, kuten jossain tapauksessa tehdään. Maanviljelijät ovat eräs suurimmista asiaa ajavista tahoista. He haluavat alkuperämerkinnän kaikkien tuotteisiin, lihatuotteisiin joten en tiedä mihin tämä fakta perustuu. Hevosenlihaskannalista on kulunut kaksi vuotta ja nyt kuluttajat haluavat, että liha elintarvikeketju on läpinäkyvämpi. Ei ole mitenkään hyväksyttävää, että joudumme edelleen odottamaan toimia tämän asian suhteen. Tässä tämän asian päätöslausuman suhteen on hyvä konsensus kautta poliittisen kentän ja EVPn joukoissa on myös tukijoita. Aivan varmasti kuluttajilla on oikeus tietää, mitä ostamansa ruokaa sisältää, ja me taistelemme sen puolesta, että tämä, nämä merkinnät tulevat. Haluaisin tietää, mitä teollisuus pelkää. Varmasti heille on hyödyllistä hyötyä siitä, että nämä merkinnät tulevat. Ja minä ostan vaikka leivän, niin haluan tietää, mistä tämä kanan, kananlihan peräisin niin Olisi hyvä, että tämä hyväksytään mahdollisimman nopeasti. Tässä edellinen komissio hidasteli. Toivottavasti tässä toimitaan nyt aktiivisemmin. Ja myös Yhdistyneen kuningaskunnan kuluttajat haluaisivat mielellään nähdä nämä merkinnät. Kiitos. Thank you very much. And now for the ECR, Kiitos sitten ECRstä, Girling. Thank you, Mr. Chairman. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Niin, eipä tässä tarvitse juurikaan Glensen jälkeen lisätä tuen häntä mielen lähes kaikissa kommenteissaan. Olettaisin, että minulla on vähemmän sellaista tunteita hevoslihaskandaalista ja tästä väärännöksestä. Tällainen ei estä petoksen tapahtumusta, mutta huomaan kyllä, että kuluttajat tarvitsevat vakuutuksen asiasta. Ja se, että alkuperämaata ei merkitä tai ei voida ainakaan uskoa näihin merkintöihin, niin äh, siihen pitää nyt tarttua, että ihmiset saavat tietää. Ja ennen kaikkea haluaisin jälleen kerran sanoa, että tämä on jatkoa sitoumukselle, jonka komissio teki äh, elintarviketiedotuskan lainsäädännön jälkeen, johon meni valtava aika täällä parlamentissa. Tämä sitoumus tehtiin ja minkä sitten komissio tämän jälkeen teki, niin minä kutsusin tätä tulosta kyllä pettymykseksi ihan kohteliasti, vaan haluaisin muistuttaa jäseniä jotka ehkä miettivät, tukisivatko nyt tätä vaiko ei, että tarkastelisivat tätä loppuosaa tekstissä, missä aivan selvästi puhutaan siitä, että laadittaisiin lainsäädäntöä. Tämän prosessin aikana meillä tulee olemaan tilaisuus tutkia yksityiskohtaisesti vaikutusarviointeja. Meillä tulee olemaan tilaisuus tutkia, miten tämä vaikuttaa hintaan, toimitusketjuun. Näitä asioita ei ole mitenkään ohitettu. Ne kuuluvat yksityiskohtaiseen käsittelyyn täällä valiokunnassa. Todellakin päätöslauselmassa on kyse siitä, että meidän valiokuntamme saa mahdollisuuden toimia juuri näin. Thank you very much. Kiitoksia. Seuraavaksi Jätteenmäki. Kiitoksia. Tämä nimeni on todella vaikea. Ensinnäkin haluan sanoa, että olen iloinen, että saatoimme vihdoin äänestää tästä kysymyksestä ja että me hyväksyimme sen. Mutta nyt sitten tässä tästä käsiteltävästä asiasta joka tietysti on samaa asiaa. ensinnäkin haluan todeta että kustannuksista voidaan ja niistä pitää keskustella mutta siinäkin on aika laaja kirjo. suomessa eräs lihayritys katsoo että kustannukset ovat runsaasti alle sentin. Eli meillä ei todellakaan ole vielä tietoa, mitkä ne kustannukset ovat. Täällä on esitetty muitakin lukuja. Mutta sitten jos ajattelemme kuluttajan näkökulmasta, niin kuluttajalla on mielestäni oikeus tietää ja myös voitava luottaa siihen, että he saavat että me saamme riittävää tietoa syömästämme ruoasta. Tämä on siis kuluttajanäkökulma. Tietysti voi sanoa, että kaikki eivät ole siitä kiinnostuneita. Ei sellaista asiaa olekaan, josta kaikki olisivat kiinnostuneita. No, tämä on selvästi myös kilpailuetu yrityksille. Yritykset käyttävät tätä kilpailutekijänä, kertovat erittäin tarkasti, merkinnät paljon paljon tarkemmin kuin vain maa kertovat tilakohtaiset ja paljon muitakin yksityiskohtia. Ja tänä päivänä on todettava se, että tämä ruokaketjujen moninaisuus on tosiasia ja jotakin on tehtävä. Yksi osa tehdään yhdessä maassa, toinen toisessa maassa ja tämä on tätä päivää, mutta miksi tätä ei voida sitten kertoa. Ja vielä tähän ruokaketjujen moninaisuuteen ja kustannustekijöihin, niin kun ajattelemme, että nykyisin yritykset tietävät, mistä liha tulee. Ja, jos, ja kun on ollut näitä ruokaskandaaleja, niin nimenomaan sen vuoksi, että nämä ketjut ovat olleet tiedossa ja alkuperä on tiedossa, niin voidaan selvittää, mistä se liha on peräisin ja sitten tehdä se sulku sinne heti kysymyshän on itse asiassa nyt siitä pitääkö tämä ketjutus kertoa pitääkö yritysten kertoa tämä kuluttajille heillähän tämä tieto on. No, sitten kun täällä on puhuttu että elintarviketeollisuus on vastaan niin minusta me käytämme vähän liian isoa pensseliä elintarviketeollisuuden sisällä tästä asiasta on kahta mieltä niin kuin täälläkin on kahta mieltä niin elintarviketeollisuudessa on kahta mieltä ja sitten kun täällä puhutaan siitä että pk yritykset tätä vastustavat ja heille se tuo kustannuksia niin se mitä minä olen tavannut pk yrityksiä niin he nimenomaan kannattavat tätä. Nimenomaan isommat tässä ovat enemmänkin sitten vastaan ja se on ymmärrettävää, koska heillä tämä liha tulee useammasta paikasta. PK-yritys käyttää ehkä enemmän sitten keskitetysti yhden alueen tuottajien tuotteita. minä toivon että tässä asiassa päästään eteenpäin. meidän ryhmämme on tässä yksimielinen ja olen ymmärtänyt että kun nyt on nimenomaan keskustelua ollut aika paljon tästä kohdasta kahdeksan eli näistä kustannus asioista, niin varmaan näissä tulevissa neuvotteluissa niin tämä kohta kahdeksan täytyy katsoa nyt, nyt tarkemmin, koska kun tätä nyt katsoo, niin miksi tässä nyt sitten viitattaisiin yhteen tutkimukseen, koska itse asiassa me voimme vedota jo ihan todelliseen elämään, eli niihin yrityksiin, jotka nämä merkinnät tekevät hyvin tarkat alkuperämerkinnät. Ja toisaalta jos sitten komissio tekee jotakin tutkimusta, niin ehkä sitten kustannusvaikutusarvioinnissa kannattaa odottaa myös tätä, tätä komission arviointia ennen kuin parlamentti viittaa johonkin. Mutta toivon, että tässä asiassa päästään eteenpäin ja merkinnät tarkentuvat. Kiitoksia. Grazie. Adesso la collega Boylan. Kiitos sitten Boylan. Thank you, Chair. Um, I suppose we welcome the opportunity. Kiitos puheenjohtaja. On erittäin hienoa, että tämä asia on jälleen esityslistallamme. Ja kaksi vuotta sitten tapahtunut hevosenlihaskandaali johtui petoksista, mutta se toi esille sen, kuinka monimutkaiset elintarvikeketjut ovat nykyään, ja se vaikutti kyllä kuluttajien luottamukseen. Voi mennä myös kauemmaksi. Irlannissa tapahtunut dioksiiniskandaali porsanlihan kanssa vaikutti kuluttajien. He ymmärsivät, etteivät heidän makkaransa välttämättä olekaan Irlannista. 95 prosenttia irlantilaisista kuluttajista haluaa alkuperämerkinnät niin elintarvikkeisiin ja tähän selkeään kysyntään, niin komissio ei ole mitenkään pyrkinyt vastaamaan. Dioksin ja hevosen lihaskandaalien jälkeen tuottajat ovat ryhtyneet vapaaehtoisiin toimiin ja ilmoittaneet alkuperämerkintänsä. Ja he kääntyvät sellaisiin sellaisten lihantoimittajien puolen, jotka valmistavat itse omat jalostetut lihatuotteet. Joten tämä on mahdollisuus tuoda tämä asia esille ja pyytää, ettei komissio sulkisi tältä silmiään. Meidän on tehtävä nyt riittävät ehdotukset, jotta kuluttajien luottamus näihin tuotteisiin palaa. Kiitos. Grazie, adesso il collega te. Kiitos sitten Taylor. Thank you, Chair. Thank you very much. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensi vuoden huhtikuusta lähtien kuluttajat tietävät, kun he ostavat sianlihaa tai kanaliikkeen, he tietävät, missä eläin on kasvatettu ja teurastettu. Jos ostavat sianlihaa piirakkaan tai kananugetteja, niin he tietävät, mistä liha on peräisin. komission ja kuluttajajärjestöjen tutkimukset kaikkialla EU:ssa ovat jatkuvasti osoittaneet, että 90 prosenttia eurooppalaisista haluaa tietää, mistä liha on peräisin. Ja he haluavat nähdä nämä tiedot etiketissä, oli sitten jalostettua tai tuoretta lihaa, tai olisi sitten pelkkää lihaa tai yksi ainesosa. Jos sanotaan, että liha on vain EU-sta, niin se ei vastaisi kuluttajien odotuksia. Naudanlihamerkinnät, siinä on syntymämaa, kasvatus- ja teurastuspaikat, ja tämä on nostanut kuluttajien odotuksia. Ja sekä jalostetun että tuoreen lihan osalta halutaan tietää koko eläimen elinkaari maatilalta ruokapöytään. Komission raportissa on todettu, että vaikka kuluttajat ovat kiinnostuneita, niin he eivät kuitenkaan ole valmiita maksamaan. Nämä hinnan nousut voisivat johtaa tällaisen tilanteeseen, mutta en usko, että 50 prosenttia lisääntyisivät lihan kustannukset vain siksi, että niihin on laitettu merkinnät. Mielestäni se on aivan naurettava ja haluaisin kuulla komissiolta, miten tätä asiaa voitaisiin tutkia lisää. Sitten tämä hevosen lihaskandaali. No, se osoitti, kuinka globaali tämän päivän elintarvikeketjusta on tullut, ja se on edelleen lisännyt EU-kuluttajien halua tietää, mistä liha on peräisin. No petoksia ei nyt voi täydellisesti yritti torjua, mutta pakollinen lihan alkuperämerkintä jalostetuissa tuotteissa edellyttäisi sitä, että tuottajat pitävät tuotantoja, tuottajiaan tiukemmassa valvonnassa. Eli avoimempi tiedotus voi olla hyödyksi kuluttajille ja yrittäjille, koska silloin vilpilliset yrittäjät eivät pärjäisi niin helposti. Ja komissio ei voi ummistaa korviaan kaikilta kuluttajilta, jotka vaativat näitä tietoja. Ja se täytyy nyt jatkaa tätä raportointia ja sen tulee tehdä lainsäädäntöehdotus, jossa tehdään lihan alkuperämerkinnät pakollisiksi jalostetuissa tuotteissa. Kiitos. Madame Heivi. Kiitos sitten Heivi. Kiitoksia. Meillä on Pediciniltä viesti. Hän on myöskin allekirjoittanut tämän suullisen kysymyksen, joka liittyy jalostettuun ja käytetyn lihan alkuperämaan merkintöihin. Me katsomme, että kuluttajien pitää selkeästi, avoimesti ja turvallisesti saada tietoa kuluttamistaan elintarvikkeista. Kuluttajien pitää saada selkeää tietoa elintarvikkeista. Se on äärimmäisen tärkeää. Lihan jäljitettävyys on erittäin tärkeä ja sitä kautta voidaan päästä tähän tärkeään tavoitteeseen. Kiitos. Madame Rivasi. Euh, arvoisa puhemies erittäin mielenkiintoinen aihe. Kun tässä, tavallaan unohtuu kokonaan, miksi me olemme eurooppalaisia. Ja olemme eurooppalaisia siksi, että kuluttaja on kuningas ja kuluttajan on oikeus ja velvollisuus saada kunnollista valistavaa tietoa. No mistä on silloin kyse, mistä tiedosta? Ensinnäkin jäljitettävyys, jäljitettävyys liittyy merkintöihin ja etiketti, merkinnät niin jalostetun lihan kuin tuoreeseen lihan ja voisin puhua Ranskasta. Siellähän oli tämä skandaali, johon täällä viitattiinkin, hevosliha skandaali. Siinä on kyseessä mafia, joka alkaa asettaa tätä Euroopan, ostaa Romaniasta lihaa, menee sitten Hollantiin, sitten palaa Pohjois-Ranskaan ja kiertää näin. Tämähän on ihan mieletöntä, joten on ihan perusteltua, että kuluttaja sanoo, haluamme tietää, mistä liha on peräisin. Ja sitten me puolustamme ilmastosuunnitelmaa kuluttajat myös haluavat tietää, onko kyse ranskalaista lihasta vai romanialaista lihasta vai ukrainalaisesta vai kiinalaisesta lihasta. Joten merkinnät ovat todella tärkeitä myös mitä tulee läheisyyteen tuotannossa. Sanoisin, että on ihan välttämätöntä, että seurattavuus toteutuu, koska kun ajatellaan jalostettua lihaa, ajatelkaa tätä makkaraskandaalia vaikka, makkaroihin laitetaan ihan mitä vaan. Ei mit, todellakaan tiedetä, mistä tämä tavara tulee. Jos haluaa, että kuluttajat ovat tietoisia asioista, silloin pitää merkitä alkuperä. Ja sitten näistä, näistä kustannuksista, meillähän täällä kerrotaan ihan mitä tahansa komission, komissiosta, 25 prosenttia, 50 prosenttia, mistä tällaisia lukuja olette löytäneet? Jos ne ovat suuret teollisuusfirmat, tietenkin he puhuvat merkinnöistä. He eivät halua niitä, koska he haluavat tehdä mitä tahansa, sekoitella näitä tuotteita ja saa vedettyä hinnat alas komissio on silloin vastuussa tästä huono, näistä huonoista elintarvikkeista ja sitten myös pitää sanoa se suoraan. Me haluamme korkeampaa tasoa. Meidän pitää saada lakeja näistä kysymyksistä. Ja te kannatte kyllä vastuun siitä, jos Euroopan kansalaiset hylkäävät Eurooppa-ajatuksen. Komission täytyy puolustaa lisäarvoa, jota Eurooppa saa, ja tähän liittyy kyllä seurattavuus ja tiedon antaminen. Kiitos sitten varapuheenjohtaja Pahnion. Kiitos. Muistuttaisin 20. 30. syyskuuta. Silloin nykyinen elintarvikeasioista vastaava komission jäsen sanoi, että hän palaa tähän lihan, eli lihan merkintöihin jalostetuissa tuotteissa, sillä kuluttajien tulisi saada tietää, mitkä ovat kuluttamisen tuotteiden alkuperämaat. Meillä on ilmeisesti tulkauksen kanssa jotain ongelmia. No niin, nyt voimme jatkaa. Sanoin, että komission jäsen sanoi jo tarvittavan. Hän sanoi 30. syyskuuta, että on säädettävä tästä asiasta, eli lihan alkuperämerkintä jalostetussa tuotteessa. Minä olen sitä mieltä, että tämä on tärkeä. Kenties Somre ei kuullut tätä, mutta on erittäin tärkeää, että meillä on selkeästi mielessämme tämä etenemissuunnitelma, jonka komission jäsen tämän asian suhteen ilmoitti. Sillä ainoastaan tuore liha, lihan suhteen on nämä pakolliset alkuperämerkinnät. En nyt muistuta näistä lihaskandeleista. Valtaosa kuluttajista vaatii sitä, että merkitään, mistä liha on peräisin Lisäksi kuluttajajärjestöt välittävät samaa viestiä. olen erittäin tärkeää, että nyt ryhdytään toimiin. Ja on tärkeää, että komissio tekee lainsäädäntöehdotuksen tämän suhteen. Tämä voisi taata järjestelmän avoimuuden ja tämä myös pakottaisi toimijoita tekemään tiukempia tarkastuksia, kun ne elintarvikkeita siirretään ja liikutetaan. Tämä laittaisi vielä lisäksi kapuloita petkuttajien rattaisiin. Minä olen todella painokas tämän asian suhteen. Komissio on hyvin varauksellinen merkintöjen suhteen, sillä se pitää tätä kalliina, mutta aiemmat puhujat ovat tämän jo maininneet. Nämä esitetyt luvut ovat lioteltuja ja naudanlihan jäljitettävyysjärjestelmä toimii erittäin hyvin. Lisäksi tämä vapaaehtoinen merkintä jalostetuissa ruuissa on epäonnistunut. 9. joulukuuta 2013 tehty tutkimus osoittaa, että ainoastaan 48 prosentissa tuotteissa, pakastetuissa tuotteissa on alkuperämerkintä ja alle 24 prosentissa erilaisten säilykkeiden suhteen. Joten näillä luvuilla on erittäin vaikea palauttaa kuluttajien luottamus elintarvike teollisuuteen. Heidän on vaikea uskoa, että me suojelemme paremmin heidän terveyttään tulevaisuudessa. Tästä asiasta on säädettävä ja komission on nyt hyväksyttävä tämä ehdotus. Kiitos. Thank you very much and now... Kiitos. Seuraavaksi Zani. Köszönöm szépen a lehetőséget, elnök úr. Kiitoksia, puheenjohtaja. Tämä aihe on hyvin keskeinen ja toivottavasti Minä edustan Euroopan kansalaisia ja minun täytyy edustaa heidän etujaan. Uskon, että nämä tilastotiedot pitävät paikkansa ja voin hyvin kuvitella, että on tuottajia, joiden kannalta merkinnät, tuotteiden merkinnät uusien sääntöjen mukaisesti merkitsisi 50 prosentin kustannusten lisäystä, koska silloin he eivät enää voisi käyttää samaa heikkotasoista lihaa, jonka alkuperäistä ei ole tietoa. hyvänlaatuinen liha ja senlaisen käyttö varmasti johtaisi huomattaviin hinnan nousuihin joidenkin tuotteiden osalta. Ja Unkarissa on monia tuotteita, jotka maksavat alle kolme euroa kilo. Millaista lihaa tällaisissa tuotteissa voi olla? Eli jos tuottajien olisi pakko merkitä alkuperämaa käytetyn lihan osalta, niin silloin monet tuottajat, jotka nyt johtavat kuluttajia harhaan, varmastikin joutuisivat ehkä ongelmiin. Mutta tästä olisi ehdottomasti etua kansalaisille ja myöskin viljelijöille, joiden ei tarvitse enää kilpailla epäreiluissa olosuhteissa EUn ulkopuolisten tuottajien kanssa. Tämä on selkeä merkki teollisuudelle. Siellä ei voida enää jatkaa näin. Vahva loppaus ei heitä enää auta, vaan meidän täytyy nyt siistiä elintarviketuotanto, ja siitä olisi hyötyä Euroopan kuluttajille. Näin meidän täytyy tehdä ja näin me teemme. No, mikä on halpaa, mikä on kallista, se on filosofinen kysymys. Itse tulen Unkarista ja siellä tällä hetkellä ALV-lihatuotteiden osalta on 27 prosenttia. 27 prosenttia arvonlisäveroa veroa lihatuotteista Unkarissa. Eli jos jostain pitää nyt olla huolissaan EU:ssa, niin se on juuri tämä kysymys. Ei se, onko tuote sentin kalliimpi kuin aikaisemmin, vaan siis tämä on aivan ryöstöä 27 prosentin arvonlisän vero lisätuotteista, ja tätä halutaan nostaa 30-35 prosenttiin. Jos me todella haluamme palvella kansalaisia, niin jotain täytyy sanoa tuotteiden puolesta, jotka ovat laadukkaita ja kohtuuhintaisia. Kiitos. Grazie. Abbiamo... Kiitos. Tähän loppuivat puheenvuoropyynnöt, eli komissiollekin esitettiin useita kysymyksiä ja nyt antaisin sitten komission edustajalle puheenvuoron Dakis. Hän voi sitten parhaansa mukaan vastata näihin kysymyksiin. Olkaa hyvä. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. On ilo olla kuuntelemassa tätä keskustelua täällä parlamentissa. Komissio on täyttänyt oikeudellisen velvoitteensa tehdä asiasta kertomus. Kyseessä oli kompromissi. Muistan, että kun puhuimme näistä elintarviketiedosta kuluttajille asetuksesta ja tämä kertomus on de facto kertomus, joka on teille välitetty. Ja oletimmekin, että tämä käynnistää keskustelun. Olen kuullut monia puheenvuoroja ja minä haluaisin selventää tiettyjä asioita, en niinkään vastaa kysymyksiin, vaan kenties pikemminkin selvennän tiettyjä esitettyjä väitteitä. Mm, liittyen ennen kaikkea näihin kustannuksiin ja mistä nämä kustannukset muodostuvat. Komissio ulkoisti tutkimuksen tästä aiheesta ja tämän tutkimuksen tuloksista puhuttiin fokusryhmässä. Tässä oli mukana niin eri sidosryhmiä, kuluttajia, teollisuuden toimijoita ja tämän tutkimuksen löydökset hyväksyttiin tässä kohderyhmässä, jonka eri sidosryhmien edustajia tässä oli mukana. On puhuttu paljon siitä, paljon kustannuksia merkinnöistä koituu ja on puhuttu näistä kustannuksista, jotka mainittiin komission tutkimuksessa, ja on puhuttu myös muista tutkimustuloksista liittyen kustannuksiin. Tässä on esille noussut merkittäviä eroja merkinnöistä koituvista kustannuksista. Komission kertomuksessa on katsottu vaikutusta markkinoihin Euroopan unionissa kokonaisuudessaan – Siinä on huomioitu, mihin mm, pakolliset alkuperämerkinnät vaikuttaisivat. Ja siinä on huomioitu myös, että on erittäin moninaisia tuotteita, joissa on erilaisia ainesosia, yksinkertaiset tuotteista monimutkaisiin tuotteisiin. Ja komission ja näissä muissa kertomuksissa usein näissä komission kertomuksissa siis puhuttiin naudan lihasta ja vapaaehtoisesta tavoisista siis merkinnöistä – Joten eh, näiden tutkimusten erot ovat suuria, mikäli puhutaan vapaaehtoisesta järjestelmästä, niin kyseessä on taho, joka tahtoo tämän tiedon antaa, ja tällöin voidaan kuvitella, että tämä tiedon antaminen on yksinkertainen toimenpide. Lisäksi komission kertomuksesta löytyvät kustannuksiin liittyvät tiedot – liittyvät tähän toimintaan. Ja kustannukset nousevat 15-20 prosenttiin tuotteesta riippuen. Kyseessä ei ole siis lopputuotteen kustannus, vaan nämä toimintaan liittyvät kustannukset. Tässä on hallinnollinen taakka, joka nousee ja se tuo kustannuksia lisää 18 prosenttia ja lisäksi tästä tulee taakka julkisille viranomaisille. Kustannukset saattavat nostaa tuotteen hintaa 12-13 prosenttia. En usko, että nämä luvut ovat vertailukelpoisia ja en myöskään ole sitä mieltä, että me, meitä voidaan syyttää siitä, että me olemme teollisuudelta näitä lukuja poimineet. Lisäksi on puhuttu kuluttajien halukkuudesta saada alkuperämerkinnät tuotteisiin. On totta, että 90 prosenttia kuluttajista sanovat, että he olisivat kiinnostuneita alkuperämerkinnöistä. Mutta kysyt, kun kysytään haluavatko kuluttajat jatkaa tätä mielenkiintoa maksamalla 10 prosenttia tai hieman alle 10 prosenttia korkeamman hinnan, niin silloin kuluttajien halukkuus merkintöihin laski 60-80 prosenttiin. Mm, arvon puheenjohtaja, me olemme kiinnittäneet huomiota näihin eri lukuihin ja me kirjaamme ylös tämän keskustelun selkeän ja äänekkään viestin. Me emme ole vielä päättäneet, mihin toimiin ryhdymme. Tämä keskustelu on käytävä myös jäsenvaltioiden kanssa. Ja tästä syystä minä en ole siinä asemassa, että voin teille antaa minkäännäköisiä selkeitä suuntaviivoja sen suhteen, mitä komissio ryhtyy tekemään. Kiitos. Kiitoksia. Eli nyt kerron sitten määräajoista. Ai, siellä vielä Wilmot. I just wanted to say to the commission. Halusin vain sanoa komissiolle, että teidänkin luvuissanne, jotka Mielestäni ovat aika ja, tai epäluottamuksen tulevat teollisuudelta, teollisuudelta ja kuluttajat haluavat näitä tietoja, näin ovat sanoneet minulle. Täytyy kuitenkin sanoa, että vaikka kustannukset olisivat, niin kuin te sanotte, vaikka en ole samaa mieltä, 68 prosenttia toimisi tälläkin kustannuksella. Se on vieläkin vain sellainen enemmistö, joten mielestäni pitäisi alkaa ajatella, ajatella tätä asiaa nyt ihan vakavissaan. Grazie della precisazione. Kiitoksia tästä täsmennyksestä. En tiedä, onko komissiolla vielä jotain lisättävää. I was not uh, understood. Kenties minua ei ymmärretty oikein. Mikäli kustannukset nousevat, niin kuluttajien halukkuus maksaa enemmän merkittävistä tuotteista laskee noin 80 prosenttiin. Kiitos. Va bene, adesso... Kiitoksia. Sitten määräajat. Määräaika tarkistusten jättämiselle digitaalisesti on 17. joulukuuta 12. 12. Valiokunta-äänestys on 21. tammikuuta ja täysistuntoäänestys sitten helmikuussa. Sitten seuraava kohta esityslistalla, tai seuraavat kohdat, koska 13-18 esityslistalla liittyvät vastuuvapauskysymyksiin. Vastuuvapausmenettelyhän on lopullinen vaihe tässä menettelyssä – nyt on käytetty erilaisia määrärahoja ja varoja. Käyttöä on valvottu ja tarkastettu. Ja jos komissiolle ja muille instituutioille myönnetään vastuuvapaus sitten kyseisen tilinpitovuoden osalta. Meillä on nyt komissio ensimmäisenä ja sitten viisi virastoa, joiden toiminta liittyy läheisesti niihin tehtäviin, joita tehdään tässä valiokunnassa. Olemme tarkastelleet budjetin toteuttamistasoa ja tämä on objektiivisesti kasvanut hyvin paljon ajan mittaan ja olemme myöskin katsoneet, millaisia ongelmia on syntynyt viime vuosina tietyissä virastoissa ennen kuin niille voidaan myöntää vastuuvapaus. Eli lyhyesti kerron nyt ensin komissiosta ja näistä eri virastoista, jotka liittyvät ympäristövaliokunnan toimialaan. Ja meillä on tietysti sitten lausuntoja, joita laadimme yhdessä. Ensin vastuuvapaus 2013, Euroopan komissio ja täytäntöönpanovirastot, käyttöaste eri alueilla on ollut tarkastelun kohteena ja olemme tietysti olleet tässä yhteydessä ympäristön pääosastoon, Sanko ja Envi pääosastoon ja ympäristöpääosan osalta tämä on 99,96 prosenttia, mitä tulee maksusitoumuksiin, ja 95,24 prosenttia, mitä tulee maksumäärärahoihin. Eli täytäntöönpano on selkeästi ollut tyydyttävä ja voimme myöskin olla erityisen tyytyviä, tyytyväisiä siihen, joka liittyy yhteen hankkeeseen, joka liittyy meidän valiokuntaamme, eli LIFE-hanke. Sen osalta lukema on 99,96 prosenttia sitoumusten osalta ja runsaat 99 prosenttia maksujen osalta. Eli kaikki varat on käytetty. Käyttöön asetetut resurssit on käytetty tehokkaasti komissiossa. Myöskin Sanko pääosastossa 98,01 prosenttia, mitä tulee sitoumuksiin, 98 prosenttia sitten maksujen osalta. Olemme myöskin analysoineet pilottihankkeita valmistelevia toimia, jotka liittyvät Sanko-pääosastoon. Ja kaikki määrärahat tässäkin kohtaa on täysimittaisesti käytetty. Tämä oli ensimmäinen lausunto. Jos haluatte, niin voin käydä nämä kaikki läpi ja sitten myöhemmin voitte käyttää puheenvuoroja. Eli toinen lausunto. Euroopan ympäristökeskus. Me olemme tarkastelleet tätä ja meillä on myönteinen lausunto sen suhteen, että järjestelyrakenteita on noudatettu. Siellä on nyt 138 henkilöä toiminnassa ja 71 prosenttia resursseista menee toiminnallisiin kustannuksiin ja tilanne on huomattavasti parempi kuin aikaisempana vuonna. Olemme myöskin tarkastelleet viraston tilinpäätöstä ja myöskin tilintarkastustuomioistuin on ne hyväksynyt. Eli myöskin ympäristökeskuksen osalta meillä on myönteinen lausunto. Sitten Euroopan lääkevirasto. Olemme tarkastaneet, että neljä viidesosaa resursseista on tässäkin tapauksessa varattu toiminnallisiin kuluihin ja myöskin olemme ottaneet esille asioita, joita on tullut esille aikaisempien vastuuvapausmenettelyiden yhteydessä. Ja olemme tarkastaneet, miten kysymykset, jotka liittyvät eturistiriitoihin, kuten hallintoneuvoston hyväksymässä kertomuksessa on todettu, niin siellä on nyt ryhtyy tiettyihin toimiin viraston sisällä. Eli tämä on yksi elementti, joka aikaisempina vuosina oli tullut esille ja tässäkin tapauksessa suosittelemme talousarvion valvontavaliokunnalle, että virastolle myönnetään vastuuvapaus vuodelta 2013. Sitten kemikaalivirasto. Jos haluatte, niin voin vielä lukea täältä näitä lukuja. En tiedä, kiinnostaako tämä teitä. Mutta yksi tärkeimpiä kysymyksiä, joka liittyy näihin huomioihin aikaisempina vuosina, niin me olemme myönteisesti panneet merkille, että virastossa on lisätty tehokkuutta ja julkisia hankintoja. Siellä on nyt otettu käyttöön erilaisia toimia – tämän vuoden aikana. Eli kaikkien virastojen osalta ja myöskin kemikaaliviraston osalta on katsottu, mikä oli tilintarkastustuomioistuimen kanta liittyen siihen, kuinka käyttöön annettuja varoja on käytetty vuonna 2013. Sitten Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen olemme tarkastelleet, että 74 prosenttia resursseista on mennyt tieteelliseen toimintaan ja lukema on parempi kuin aikaisempana vuonna. Ja olemme tarkastaneet myöskin, millaisia ponnisteluita elintarviketurvallisuusviranomainen on tehnyt korjatakseen niitä asioita, joista tilintarkastustuomioistuin oli tehnyt huomioita – virastossa on parannettu sisäistä valvontaa. Ja me kannustamme virastoa jatkamaan tällä avoimuuden tiellä. Ja pidämme hyvänä sitä, millaisia prosesseja on käynnistetty ja millaisia parannuksia on saatu aikaan, kun ajatellaan riippumattomuutta ja päätöksentekoa. Ja mitä tulee Tämä koskee siis tietojen saatavuutta. Ja viimeinen lausunto liittyy sitten Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskukseen. Täytäntöönpanon lisäksi, kun ajatellaan budjettia, ja nyt kun mietitään aikaisempia virastoja, niin olemme katsoneet, millaisia toimia on toteutettu, jotta voidaan korjata asioita, joista tilintarkastustuomioistuin aikaisemmin oli huomauttanut. Erityisesti mitä tulee ex tarkistuksiin ja siihen, että pitää tarkaisemmin, läheisemmin tarkastella operatiivisia kuluja, jotta voidaan välttää väärinkäytöksiä. No niin, näissä lausunnoissa on siis käsitelty virastoja, jotka liittyvät tämän valiokunnan toimintaan. Ja meillä on kaikkien osalta myönteinen lausunto ja pyydämme, että talousarvion valvontavaliokunta myöntää niille vastuuvapauden. Sitten ensimmäisen puheenvuoron saa Kaadenbach. Ein herzliches Dankeschön. Kiitoksia myöskin esittelijälle Lavialle hän hyvin tehokkaasti kertoi tästä tilanteesta. En nyt syvenny näihin lukuihin, vaan haluaisin vain tehdä pari täydennystä. Ja yritän pitää kiinni tästä samasta järjestyksestä, koska kaikilla ei välttämättä ole näitä papereita edessään. Eli yleisesti tämä suunnitelma No, mehän etukäteen jo katsoimme, että olemme tyytyväisiä siihen, miten komissio on toteuttanut budjettia terveyden ja ympäristön alalta, ja lähes 100 prosenttia sitoumuksista on pantu täytäntöön. Sama koskee maksuja ja myöskin Sanko pääosastossa, mitä tulee kansanterveyteen ja elintarviketurvallisuuteen. No kriittisesti haluaisin tehdä huomautuksen siitä, että olemme havainneet, että vain 0,5 prosenttia, siis 0,5 prosenttia EUn budjetista menee ilmastoon, kansanterveyteen ja ympäristöön, elintarviketurvallisuuteen. Ja haluaisin sitten tarkistuksessa viitata siihen, että tämä aikaisemmissa kertomuksissa oli aina 0,8 prosenttia. Eli minun mielestäni tämä on kielteistä kehitystä joka ei todellakaan ole hyvä asia. On harmi, että tälle alalle määrätään näin vähän varoja. Kuten esittelijä jo mainitsi, pieni kritiikki tai kysymys tilintarkastustuomioistuimelle. Miksi kansanterveys, elintarviketurvallisuus, ympäristö ja ilmasto, miksi ei näihin aloihin ole liitetty mitään kommentteja? Onko kaikki siellä todellakin kunnossa haluaisin sitten, että myöskin korostamme näitä myönteisiä seikkoja. Ja kiitän kovasti tilintarkastustuomioistuinta tästä työstä. Itse olen talousarvion valvontavaliokunnassa mukana ja meillä on siellä hyvää yhteistyötä. Eli haluan kiittää näistä suosituksista ja huomautuksista. Tällä tavalla voimme kehittää eurooppalaista politiikkaa. Sehän on erittäin keskeistä meille, mutta on myöskin tärkeää, että siellä missä asiat kehittyvät myönteisesti, missä on esimerkiksi hyviä käytänteitä, niin ne, niistä täytyy pitää kiinni. Ja tilintarkastustuomioistuimen kertomukset tietysti antavat kokonaiskuvan tästä tilanteesta, ja siksi siellä, missä kaikki on kunnossa, myöskin niitä asioita tulisi kommentoida. Ihan en ymmärtänyt tätä ympäristöä ja miten se liittyy sitten esimerkiksi kalastukseen ja alueelliseen kehitykseen – siellä virheet ovat 6,7 prosenttia ja yleinen virhetaso 4,7 prosenttia. Ja tässä voidaan nähdä, että virheitä tapahtuu lähinnä maaseudun kehityksessä ja kalastuksessa, eikä millään tavalla ympäristöpolitiikassa tai terveyspolitiikassa. En haluaisi, että kansalaisille välittyy vääristynyt kuva, mutta tässä yhteydessä haluaisin vielä viitata siihen, että Muutaman kerran tästä on puhuttu mediassa ja jotkut kollegat ovat väärin viestineet tästä asiasta. Eli virhetaso ei tarkoita sitä, että kyse olisi rikollisesta toiminnasta, petoksista tai korruptiosta, vaan kyse on ihan virheistä ja yhä enemmän virheitä, jos esiintyy, niin ei se tarkoita, että olisi epäonnistuttu, vaan se voi myöskin viitata siihen, että nyt meillä on parempaa ja tehokkaampaa valvontaa ja teemme tarkistuksia nimenomaan siellä, missä aikaisemmin virheriski on ollut suurempi. Eli yhdessä jäsenvaltioiden kanssa voimme sitten yrittää puuttua näihin virheaaltoihin, jotta virhetaso voidaan sitä kautta alentaa. No sitten virastoista. Olen samaa mieltä kuin esittelijä. Eli voimme suositella näille virastoille vastuuvapauden myöntämistä. Ja voisin sanoa, että menettelytapamme ECDCn osalta oli hyvä. Se oli ainoa virasto, joka suoraan tarttui parlamentin suosituksiin. Sekin on hyvä osoitus tästä yhteistyöstämme. Sitten lääkevirastosta pieni huomio. Tässä esittelijä on todennut, että 2013, ja kun katsotaan näitä harvinaisiin tauteihin määrättyjä lääkkeitä, niin meidän täytyisi todellakin korostaa, että, tätä, että pidämme tätä hyvänä. Ja sitten meillä on tarkistus, jonka esitämme tähän, koska harvinaiset sairaudet eivät saa riittävästi tukea. Ja tätä ehdottomasti voimme edistää. Sitten vielä kysymys kemikaaliovirastosta. Tässä on sanottu, että siellä oli tällainen kertaluontoinen summa, joka myönnettiin biosidiyksikön perustamiseen. Ja tästä haluaisin hiukan enemmän taustatietoa. Ja sitten EFSAn osalta, niin kuin varmaan monille muillekin kollegoille on käynyt, niin meidän Täytyy saada vähän enemmän tietoa. Tänään on puhuttu jo tästä riippumattomuudesta. Sehän on meille tärkeä tekijä, riippumattomuus ja avoimuus. Ja aikaisemminhan tässä asiassa on esitetty kritiikkiä, koska siellä nyt halutaan puuttua näihin kritiikin aiheisiin ja lisätä avoimuutta sääntöjen kautta. Mutta kuitenkin, kun ajatellaan tätä kysymystä, eli tässä puhutaan eturistiriistoista yhden hallintoneuvoston jäsenen osalta, hän ilmeisesti voi jatkaa työtään, mikäli tämä asia, jossa ongelmia on, ei tule liian usein esityslistalle. Eli mielestäni tämä on hiukan epämääräinen asia, eli jos olisimme, voisimme saada tästä vähän lisätietoja. Eli kiitos tästä työstä ja toivottavasti yhteistyö jatkuu hyvän. E, Kiitoksia. Sitten Gerberandi. Thank you, Mr. Chairman, and my compliments to you for... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin onnitella teitä siitä, että astutte Jutta Haugin kenkiin. hän on tätä jo vuosisatoja tavallaan tehnyt, sellainen tunne tulee, mutta vilpittömät onnittelut. En halua toistaa, mitä sanoitte ja mitä Karen Kalemba sanoi, koska olen ihan samaa mieltä kaikesta. On pari asiaa, jotka ottaisin esille. Ensinnäkin tämä yleinen ongelma, joka on jo vuosiakin nähty vastuuvapausmenettelyssä – ja tilintarkastustuomioistuimen kertomuksessa. Nimittäin jäsenvaltiot tuntuvat enemmän huolta siitä, että saavat rahat ma- maahansa kuin ovat huolissaan näiden hankkeiden laadusta, joihin nämä varat käytetään. Yksi syystä on se, että teemme työtä kansallisten määrärahojen kanssa osuuksien kanssa ennen kuin varat jaetaan, niin silloin ne on jo tavallaan jaettu, myönnetty eri jäsenvaltioille. Olemme taistelleet kiihkeästi neuvoston kanssa tämänhetkistä LIFE-ohjelmasta, jota rajoitettaisiin näitä kansallisia osuuksia mahdollisimman paljon. Ja tämä Euroopan tilintarkastustuomioistuimen kertomus todistaa vahvasti, että olimme ihan oikeassa. Yleensä he kutsuvat tätä periaatteeksi use it or lose it. Jos jäsenvaltio ei käytä näitä varoja, silloin se menettää sen ja sehän on viimeinen asia, mitä jäsenvaltiot haluavat. Vähän niin kuin kertoisin lapsille, että heillä on nyt lupa saada karkkia, mutta vain jos syövät sen tunnissa. Kyllä he tähän pystyvät, vaikkakaan eivät välttämättä enää pitäisikään niistä karkeista, niin syövät kyllä. Ja näin juuri tapahtuu jäsenvaltioidenkin kanssa. He käyttävät rahaa sen takia, että se on käytettävissä, eikä välitä niinkään hankkeiden laadusta. Ja vaikka ympäristökysymyksissä tämä vaikutus on aika vähäistä verrattuna muihin politiikan alueihin. Siltikin tämä on edelleen olemassa tämä riski. Ja tätä vastaan pitäisi yhdessä taistella komissiossa ja tietysti jäsenvaltioiden avulla loppujen lopuksi. Sitten toinen asia, jonka ottaisin esille, tämä ei liity pelkästään tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomukseen ja tähän vastuuvapausmenettelyyn, vaan myös erityiskertomukseen biodiversiteetistä ja EUn aluekehitysraportti raporttiin, joka viime viikolla tuomioistuimesta julkaistiin. Se on aika kriittinen nimittäin siitä tavasta, jolla käytämme rahaa luonnon monimuotoisuuteen, biodiversiteettiin. Kuinka tuloksellisia nämä hankkeet ovat, sitä ei aina ole ihan todistettu, mutta kaikkein huomattavin kritiikin kohde on, että me emme tiedä, kuinka paljon rahaa käytetään biodiversiteettiin EU-ssa. Emme tiedä, kuinka paljon EU-budjetista varoja tähän käytetään, eikä ole minkäänlaista käsitystä siitä, mitä jäsenvaltiossa tähän käytetään. Me sen sijaan kyllä tiedämme, johtuen aikaisempien vuosien tutkimuksista. Tarvitsemme noin 5,8 miljardia vuodessa biodiversiteettiin, jotta saavutetaan tavoitteemme mutta meillä ei ole mitään käsitystä tästä kaikesta kunnolla. Joten kysymykseni komissiolle kuuluu, eikö tämä nyt ole teidän vastuullanne? Jos te asetatte tavoitteita ja linkitätte tähän tietyn budjetti, osuuden, eikö silloin pitäisi tietää, mikä tämän budjetti myös sitten on, niin Eurooppa, Euroopan talousarviossa tuleva kuin kansallista talousarviosta tuleva osuus. Ja tähän mennessä olemme toivoneet, että koska on tehty tämä yleissopimus biodiversiteetistä, Etelä-Korea muun muassa on siinä osallisena. Toivomme, että lopultakin pääsisimme loppuun tämän YK-prosessin ja käyttäisin budjettivarat jäsenvaltioissa tähän, mutta tästäkään ei ole tullut selvyyttä, kuinka paljon on käytetty rahaa, joten ihan konkreettinen kysymys komissiolle on, voisitteko ystävästi antaa nämä varat tai, tai vaadit jäsenvaltiolta, että ne kertovat, kuinka paljon jäsenvaltiot vielä käyttävät biodiversiteettiin. Tiedän omasta maastani sen, että viimeisen parin vuoden aikana on leikattu luonto budjettia 60 prosentilla, joten pelkään kovasti, että Tällaista on voinut tapahtua muuallakin kuin Alankomaissa, mutta meidän täytyy voida tietää ennen kuin me keskustelemme vastuuvapaudesta ja tulevista talousarvioista. Tällainen vetomus komissiolle, että tämä asia selvennettäisiin. Kiitos. Grazie, adesso la collega Konechna. Kiitoksia sitten Konechna. Děkuji, pane předsedo. Také mě dovolte vám poděkovat. Kiitos. Haluan myös kiittää teitä kaikki, jotka ovat näihin asiakirjoihin perehtyneet, niin tietävät, että te olette tehneet kovan työn. Tässä on erittäin paljon erilaisia kaavioita, lukuja, joten meidän on kyllä nyt todellakin ilmaistava kiitoksemme. Tämä on erittäin vaikea työ. Kiitos tästä hyvästä työstä. Nyt kun perehdyn mm, näihin päätelmiin, niin minulla on kommentti yhteen asian liittyen. Minä olen ECDCn yhteyshenkilö ja tämä eurooppalainen virasto pyrkii työskentelemään hyvin ahkerasti ja he pyrkivät samarittaisesti varoja raavittua kasaan, mutta se on erittäin vaikeaa, sillä tautien ehkäisy ja valvontakeskuksen työskentely ei ole mitenkään ennalta arvattavissa. ECDC on saanut nyt toisen peräkäisen arvioinnin ja siinä on todettu, että heidän tekemänsä työ on hyvä. On myös muita suosituksia ja olen varma, että ECDC pyrkii näihin suosituksiin reagoimaan, mutta on varma, että tämä keskus on oikealla tiellä. Meidän on kuitenkin pohdittava, eikö meidän tulisi olla hieman kunnianhimoisempia, mitä tulee Euroopan tautien ehkäisy- valvontakeskukseen. Mielestäni tämä toimivalta on hieman rajallinen joidenkin asioiden suhteen, mikäli haluamme keskuksen tekevän tiiviimpää yhteistyötä myös ei-EU-jäsenvaltioiden kanssa, vaikkapa Ukrainan tai Moldovan kanssa, niin meidän tulisi antaa keskukselle asianmukainen valtuutus. Lisäksi keskukselle olisi löydettävä riittävästi varoja. Tämä on asia, tulevaisuuden kannalta, jota tulisi harkita. Kiitos kaikille, jotka ovat tähän perehtyneet. Emme käsitelle tätä niin paljon kuin olisi ollut kenties tarve. Kiitos sitten kollega Evi. Grazie, grazie presidente. Ähm... Kiitos puheenjohtaja. Tämä perustelu, jota on käytetty ja jota usein ympäristövaliokunnassa laiminlyödään, koska tässä on nyt paljon lukuja, mutta tässä puhutaan julkisista varoista, 79 miljoonaa euro, euroa, joka on myönnetty vuonna 2013 elintarviketurvallisuusviranomaiselle ja haluaisin keskittyä tähän EFSAan. Kyse on julkisista varoista, jotka on kerätty kansalaisilta, jotka maksavat veronsa. On siis tärkeää hyvin viestiä tästä asiasta. Eli nämä varat liittyvät liittyvät viraston toimintaan, ne täytyy selittää ihmisille, miten ne käytetään. Olemme pitkälti samaa mieltä kannastanne ja haluamme kiittää teitä tehdystä työstä. Ja haluaisin vain tehdä pienen täsmennyksen, josta ehkä voitaisiin tehdä pieni korjaus. 79 miljoonaa on 0,050 prosenttia EUn budjetista, eli meidän täytyy kiinnitän huomiota siihen, miten viestitään ja millaista viestinnän laatua meillä on, kun olemme yhteydessä kansalaisiin. Lisäksi, jos katsotaan tätä toimintaa EFSassa, siellähän on erilaisia työryhmiä, ne ovat todella riippumattomia, ja jotkut kansalaisjärjestöt ovat kritisoineet tätä, ja EFSassa halutaan jatkuvasti käyttöön asiakirjoja, ja myöskin työryhmä, joka vastaa tiettyjen hiukkasten myrkyllisyyden mittaamisesta elintarvikeketjussa, niin se on annettu henkilölle, joka aikaisemmin on toiminut esimerkiksi Philip Morrisin tai Pepsin konsu- neuvonantajana. Ja nyt pyytäisimme, että olisiko mahdollista rahoittaa 80 miljoonaa sitä kampanja, jossa kerrotaan, mitä nämä Philip Morrisin entiset asiantuntijat nykyään tekevät. Eli viraston pitää selvittää näitä eturistiriitakysymyksiä ja sillä pitäisi ehkä olla enemmän sisäisiä resursseja, jotta se pystyy paremmin arvioimaan asiantuntijoita, jotka toimivat näissä tehtävässä, mikäli on eturistiriitoja. Ja sitten päätöslauselma, josta äänestettiin huhtikuussa. Pyytäisimme, että virasto toimii avoimemmin, ei pelkästään viestiessään näistä menestystarinoista, vaan myöskin se voisi kertoa konkreettisesti, mihin varoja käytetään ja mihin konkreettisiin tavoitteisiin on päästy. Kiitos. Kiitoksia näistä puheenvuoroista. Seuraavaksi sitten komissio. Siellä on useita puhujia. Eli jos vastaatte sitten näihin esitettyihin kysymyksiin. Muutamat kysymykset esitettiin EFSAan liittyen. Sehän on seuraava kohta esityslistalla. Eli ehkä voitte kertoa tästä sitten yksityiskohtaisemmin, mutta nyt seuraavaksi komission edustaja, olkaa hyvä. Merci pour, vous. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia tästä mietinnöstä. Se on erittäin selvä, täsmällinen Vastaan nyt joihinkin kysymyksiin, joita tehtiin ensinnäkin ympäristöstä ja ilmastosta, koska edustan näitä kahta pääosastoa. Ensinnäkin on ihan totta, että Euroopan talousarvion summa on tällä saralla aika alhainen, mutta se kattaa vain osan tästä budjetista. On myös varoja, joita annetaan ympäristöön, ilmaston vastaiseen toimistaan, tutkimukseen, rakennerahastot ovat mukana ja niin edelleen. Tältä kannalta katsottuna ja tässä yhdyn yhteen kohtaan, jonka herra Gerbrandi otti esillä. Me päätimme komissiossa, että seuraamme paremmin kokonaisuudessaan näitä menoja uuden monilta rahoituskehyksen yhteydessä ja korostetaan jäljitettävyyttä menojen kohdalla toisaalta, mitä tulee ilmastonmuutostoimiin koko EU-budjetissa ja toisaalta keskitytään biodiversiteettiin. Tätä kautta jo voidaan saada hiukan parempaa metodologiaa, koska tämä on aika vaikea tehtävä, miten arvioida, missä määrin joku hanke toimii biodiversiteetin puolesta osittain tai kokonaan tai ei ollenkaan. Tämä on jo yksi tekijä. Komissio voi sitten esitellä lukuja heti ensi vuoden alusta, koska olemme alkaneet käsitellä tätä monivuotista rahoitus kehystä, joka lähti liikkeelle tänä vuonna, ja ehkä esittelemään myös metodologiaa, jota voidaan käyttää myös jäsenvaltioissa. Toisaalta te viittasitte erityiskertomukseen biodiversiteetistä, joka on juuri julkaistu. Siitä tullaan keskustelemaan niin parlamentissa kuin neuvostossakin, ja tiltaksustuomioistuin tulee tekemään suosituksia ja pyritään sitten määritellä, minkälaisia summia käytetään biodiversiteetin puolesta. Sitten vielä yksi asia, joka tuli esille, kansalliset eh, rahaosuudet. Näitä myös tilintarkastustuomioistuin arvostelut arvostellut, ei, ei vastuuvapauskertomuksessa, vaan erityiskertomuksessa koskien LIFE-ympäristöohjelmaa. Siellä todettiin, että nämä kansalliset osuudet eivät myötävaikuttaneet siihen, että valitaan hyvin näitä hankkeita. Komissiohan oli edottanut sitä, että poistettaisiin kansalliset osuudet uudessa LIFE-ohjelmassa lähteen liikkeelle tästä vuodesta ja sitten päädyttiin tällaiseen asteittaiseen poistamiseen näiden osuuksien kohdalla ja tätä kautta pitäisi voida vahvistaa laatua hankkeissa. Vielä yksi asia tässä asiassa on tullut huomattavasti enemmän hankkeita, joita LIFEin Life kohdalla esitetään, koska niitä oli alun perin 600-700 viime rahoitus, monivuotisessa rahoituskehyksessä 2015 on juuri tämä tarjouskilpailu viety loppuun, on tullut yli 3000 hanketarjousta ja tätä kautta meillä on valinnanvaraa kyllä. Tietenkään ei voida rahoittaa näin montaa hanketta, ei todellakaan ehkä parisataa vuodessa on realistisempaa, mutta tiettyä vali, valikoitavuutta tässä on huomattavakin valintaa. Tässä, mitä tulee ympäristö- ja ilmastokysymyksiin, tässä taisin käsitellä kaikki kysymykset, jotka minä huomasin keskustelusta. I don't know if other member of the commission want to answer. En tiedä, haluaako komissiosta joku toinen vielä vastata. Yes, um, uh, DG Sanko, you're in Lettons. Uh... DG Sanko, edustan. Ja julkisen terveydenhuoltoon ja elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvän keskustelun, niin sanoisin, että esittelijän lausunto on erittäin selkeä, millä ei ole mitään erityisiä huomioita elintarviketurvallisuudesta tai julkisen terveydenhuollon liittyvään havaintoihin. DG Sanko, EMEA, EFSO. DG Sankon osuuteen kuuluvat NCDC. Äh, ja EFSA muun muassa, niin äh, EMEA ja EMEA, niin no, voin konsultoida kollegani ja kysyä, onko mitään erityisiä huomioita tähän EFSAan liittyen, niin niitä voidaan käsitellä sitten, kun kyseistä lausuntoa käsitellään. Kiitos. Kiitokset näistä vastauksista. Voimme varmaan siirtyä seuraavaan kohtiin, mutta ensin tämä aikataulu. Eli määräaika tarkistusten jättämiselle digitaalisessa muodossa 11. joulukuuta puolelta päivin valiokuntaäänestys on 29. tammikuuta ja talousarvion valvontavaliokunnassa 23.–24. maaliskuuta. Kiitoksia. Sitten seuraava kohta. Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso. meillä on keskustelua työstä, jota Grammatikakis on tehnyt. Ja annankin heti hänelle puheenvuoron. Hän voi kertoa omasta kannastaan. Olkaa hyvä. Okay. No. Με συγχωρείτε για την καθυστέρηση κύριε Πρόεδρε, θα την αφαιρέσω από την ομιλία μου. Niin, otan vähän pois puheajastani, niin koska minun on tehnyt todella suuren vaikutuksen tähän mennessä työ, jota täällä valiokunnassa te- tehdään. Ja olen todella nyt hiukan mm, ujona tavallaan, niin joka vuosihan talouspolitiikan ohjausjakso alkaa sillä, että käydään läpi tämä kasvusopimus. Se on sellainen välinä EUlla, jonka kautta se voi koordinoida jäsenvaltioiden politiikkaa. Äärimmäisen tärkeä kysymys. Tämä kaikki syntyy tavallaan kriisistä ja tämä on yksi oppeja tai läksyjä, joita olemme tästä kriisistä saaneet. Nimittäin jos me haluamme, että EU kehittyy ja vahvistuu, niin se onnistuu vain koordinoimalla erittäin syvällisesti yhteisiä asioita. Meillä on joitakin menestystarinoitakin olemassa, mutta tässä tullaan yksinomaan keskittymään budjettikuriin ja makrotaloudellisiin indikaattoreihin, mutta nämä kaksi tekijää eivät vielä riitä, jotta saadaan talous liikkeelle, koska jotta voidaan taistella lamaa vastaan, korostan tätä, ja jotta voidaan todellakin saada miljoonat työttömät taas töihin, niin aivan niin kuin komission ohjelmassakin kyseiset eh, työttömien armeijat ovat tavallaan 29. valtio EU-ssa jopa komission määritelmien mukaan, joten heidät pitää saada integroitua mukaan. Ei ole hämmästyttävää, että euroepäilijät tai skeptikot, vaikkakin väärin, saavat vieläkin enemmän ääniä ihmisiltä. On siis aivan selvää, että puuttuu yhteinen strategia EUlta. Meillä on varsin tiukkoja sääntöjä, mitä tulee budjettikysymyksiin, on sanktiota ja muuta, mutta me olemme kuitenkin sitä mieltä, että strategioiden koordinoidin pitäisi olla va- va- valinnaista vuonna 2020, mitä tulee köyhyyden ja työttömyyden vähentämiseen Aivan erityisesti meidän valiokuntamme tavoitteet, jotka tietysti keskittyvät ympäristökysymyksiin, on tehty erittäin hienoa työtä näissä asioissa, mutta ei, pitäisi kuitenkin voida käyttää varoja asianmukaisemmalla tavalla, ja mielestäni tätä joskus laiminlyödään. Tätä kautta voitaisiin parantaa myös kansalaisten arkipäivää ja heidän tulevaisuuden mahdollisuuksiaan. Meidän pitäisi siis korostaa sitä seikkaa, että ympäristö- ja kansanterveyden valiokunnassa Euroopan parlamentissa politiikan täytyy saada samalle tasolle strategiset suuntaviivat taloudessa ja budjettikurikysymykset Uskon, että meidän valiokuntamme pitäisi saada äänensä kuulluksi selvästi. Ei pidä odottaa, mitä, miten jotkut, mitä jotkut väittävät, nimittäin, että vain säästötoimet voivat antaa työtä työttömille ja synnyttää näin vaurautta. Itse asiassa voitaisiin miettiä, millä tavalla voisimme parantaa kansalaisten elintasoa. Komissio omassa vuosittaisessa kasvuselvityksessään esittelee kolme tavoitetta. Ensinnäkin investoinnit, sitten rakenteelliset uudistukset kansallisella tasolla ja kolmantena mm, se, mitä yleensä kutsutaan budjettivastuullisuudeksi. Tämä on, on tässä eron aikaisemmin vuosin nämä investoinnit. Tässä käyttä on paketti, joka on jo esitelty, se pitäisi pystyä rahoittamaan sen mukaisella tavalla. Tietysti nyt sitten Euroopan parlamentin tehtävänä on vaatia tai pyytää, että investointikysymykset sopivat yhteen omien tavoitteidemme kanssa. Näiden investointien täytyy palvella kestävän kehityksen strategia, strategia korostan tätä, ja se sopii erityisen hyvin myös talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjaksoon. Tietenkin tähän liittyy myös täsmällisiä tavoitteita, mutta myös indikaattoreita. Täytyy tehdä myös tarvittavia aloitteita silloin, kun se on tarpeen. Erityisesti mitä tulee uuteen ö, kiertotalouteen. On selvää, että ilman investointeja. Tulee olemaan lähes mahdollista toteuttaa näitä tavoitteita horisontti 2020 ohjelmassa tai ajatellen mm, vuotta 2030. Muutoin EU ei täytä potentiaalia ja epää kokonaisen sukupolvilta mahdollisuuksia Mm, tietysti tiedättekin puheenjohtaja, hyvät kollegat, on erittäin vahvoja syitä sille, että kestävän talouden täytyy olla prioriteettikysymys. Annan tästä jotakin selityksiä tai syitä. Joka vuosi käytetään yli 10 miljardia euroa siihen, että tuodaan fossiilisia polttoaineita Eurooppaan. Usein tässä on keskenään ristiriitaiset edut kysymyksessä, vaikka voitaisiin vaikuttaa tähän tilanteeseen ja käyttää uusiutuvia energianlähteitä ja saada näin vauhtia kasvuun ja toimia myös työttömyyttä vastaan, koska tätä kautta saadaan myös työpaikkoja. Sitten toinen suuntaan antava kommentti, niin nyt globaalissa taloudessa, niin kuin me nykyään elämme, niin kehitysmaat painostavat öö, raaka-aineiden kysynnä, kysyntää. Ne, he nostavat hintaa ja aiheuttavat vahinkoa ympäristölle, joka nyt jo kärsii. Jos emme tee yhtään tässä voitaisiin hyötyä huomattavasti. Jotkut laskelmat osoittavat, että jos me säästämme tiettyjä resursseja tai raaka-aineita, vois, voimavaroja voisimme säästää 17-24 prosentilla raaka-aineita. Se on huomattava osuus vuoteen 30 mennessä. Samoin voitaisiin käyttää paremmin voimavaroja ja näin voitaisiin saavuttaa 630 miljoonan euron säästöt vuodessa eurooppalaisessa teollisuudessa. Sitten kolmanneksi, jos me haluamme, ja mielestäni meidän täytyy näin tehdä, siis jos me haluamme säilyttää sosiaalisen eurooppalaisen sosiaalisen mallin, silloin pitää lopettaa painostus, jota, joka kohdistuu työn hintaan. Päinvastoin meidän pitäisi olla tehokkaampia energian käytössä. Meidän pitäisi siis älykkäämmin, järkiperäisemmin käyttää arvokkaita luonnonvarojamme. Sitten vielä loppu, puhe, loppu yhteenvetona puheenjohtaja, hyvät kollegat. Haluaisin vielä korostaa äh, veropolitiikkaa. Mielestäni sen täytyisi olla olennainen osa kestävää kehitystä ja kestävää kasvua tarvitaan myös joitakin, tätä kautta voidaan myös tehdä kannustamia taloudelle. Meidän pitäisi keskittyä veropolitiikkaan, joka äh, tavallaan rangaitsee ympäristön kannalta haitallisia toimia ja sitten taas vähentää veropainetta työn kohdalla. Tässä on kyse aika kunnianhimoisesta äh, työkalupakista, jos me nyt haluamme, että taloudella on paremmat tulevaisuuden mahdollisuudet. On aivan tämä energian verotusehdotus on mielestäni suurta linjaltaan ihan oikean suuntainen. Se on kuitenkin jo hylätty neuvostossa, niin kuin ehkä tiedätte, johtuen yksimielisyyssäännöstä. Talouspolitiikan ohjausjakso voisi olla pohja hyvälle suuntaukselle taloudessa, joka keskittyy läheisempään yhteistyöhön niiden välillä, jotka ovat valmiita edistymään etenemään uudistusten tiellä verokysymyksessä ja radikaalien uudistusten tiellä. Puheenjohtaja, hyvät kollegat, tämän päivän mietintöni, mietintöni täytyy vielä parantaa teidän arvokkaan panoksenne myötä niin, että sen lopullinen muoto olisi sellainen hanke, jota yleensä on kutsuttu kestävän kehityksen suunnitelmaksi. Näin saadaan sisältöä toimintaan, sisältöä Euroopan ohjausjaksoon. Se olisi myönteistä ajatellen Euroopan tulevaisuutta ja samoin kansalaisen tulevaisuutta. Kiitän huomiostanne. Kiitoksia sitten poliittiset ryhmät ja ensimmäisenä Girling. I Okay. Eipä minulla lisättävä puheenjohtaja. Il collega Faria. Kiitoksia sitten Faria. Eh, grazie, Presidente. Eh, começo por cumprimentar o relator, o Sr. Grammatikakis, e agradecer... Kiitoksia. Haluaisin ensinnäkin kiittää esittelijää Grammatikakisia tämän valiokunnalle tärkeä asia. Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso. Teksti on hyvin kattava ja tärkeimmät kohdat ovat sellaisia, joista olen täysin samaa mieltä. Meidän pitää tehokkaasti käyttää varoja. Se pitää tot- paikkansa. Meidän pitää keskittyä myöskin työllisyyteen EU:ssa, mutta mitä tulee ensimmäiseen komission analyysin pilariin investoinneista, niin meidän täytyy selkeästi edistää tätä pilaria, joka on kulmakivi, jotta saadaan aikaan talouskasvua. Investoinnit strategisille aloille, jotka edistävät kestävää kehitystä ja johtavat 2020 tavoitteisiin. Meidän täytyy korostaa innovaatiota, koulutusta, tehokkaampaa energiajärjestelmää, enemmän yhteenliittymiä, puhtaampaa energiaa, joka on vähemmän riippuvainen muista maista. Meidän täytyy myöskin kehittää kestävämpiä tuotantomuotoja, kuljetusmuotoja. Ja meidän täytyy myöskin olla kilpailukykyisempiä ja saada aikaan työllisyyttä ja suojella ympäristöä. Ja sitten toinen pilari, mitä tulee rakennemuutoksiin, niin haluaisin korostaa sitä, että meidän pitää luoda suotuisat olosuhteet investoinneille – esimerkiksi poistamalla tämänhetkisiä esteitä sisämarkkinoilla. Meillä pitää olla enemmän yhteyksiä innovaation ja koulutuksen välillä, jotta voidaan paremmin mukauttaa työmarkkinoita. Meidän täytyy uudistaa sosiaaliturvaa, parantaa sen tehokkuutta. Ja olen samaa mieltä esittelijän kanssa siitä, että terveydenhuolto vastaanottojärjestelmien pitää myöskin olla tehokkaita ja kestäviä. Tämä on hyvin tärkeä ala ja tästä tulee myöskin työllisyyttä. Ja tämä on yksi parhaita saavutuksista, joihin sosiaalivaltio Euroopassa on pystynyt. No sitten finanssipolitiikassa pitää tehdä työtä, jotta sitä kautta voidaan edistää kasvua ja työllisyyttä, kestävää kehitystä – Meillä pitää olla kompensaatiojärjestelmiä innovaatioille ja hyville käytänteille ympäristöasioissa ja myöskin kannustimia, jotka liittyvät kiertotalouteen ja esimerkiksi pitää miettiä, millä tavalla voidaan edistää teollisuutta ja miten esimerkiksi jätteiden käsittelyä voidaan muuttaa ja katsoa, kuinka paljon niiden kierrättäminen maksaa. Meidän täytyy parantaa ohjausjaksoa kaikilla aloilla, jotka eivät ole täysin julkista taloutta. Meillä pitää olla sosiaalisia indikaattoreita ja meidän täytyy muistaa 2020 strategiaa, kun ajatellaan koulutusta, työllisyyttä, köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjuntaa ja kestävää kehitystä. Meidän on taattava se, että sovelletaan kansallisia uudistuksia, mutta myöskin meidän täytyy lähestyä näissä asioissa yhä enemmän EU-ssa. Uudistuksia pitää tehdä tällä tasolla ja meillä on sitten vielä tarkistuksia ja haluaisin vielä kerran kiittää esittelijää tästä mietinnöstä. Kiitos. Kiitoksia. En tiedä, haluavatko muut kollegat vielä puheenvuoron. Konechna. Děkuji, pane předsedo, já jen krátce. Eh, Kiitos, puheenjohtaja. Voin puhua lyhyesti. Kiitän esittelijää tästä tehdystä työstä. Mutta kuten sanoin jo syyskuussa, kun puhutaan ohjausjaksosta, niin haluaisin korostaa jälleen kerran kahta asiaa. Ne ovat kaksi asiaa, jotka mielestäni puuttuvat tästä lausunnosta ja varjoesittelijän haluaisin, että ne ovat mukana. Kiitän kollegan sanoja, joka sanoi, että on tärkeää viimeistellä tämä lausunto. Uskon, että tämä tapahtuu hyvän yhteisymmärryksen ilmapiirissä. On tärkeää, että puhutaan terveydenhuoltopalveluiden kestävyydestä eikä ainoastaan niiden laadusta. On tärkeää, eh, uskon, että muutokset voisivat tuoda parempaa elämänlaatua ja myös kasvua Euroopan unionin. Ei voida puhua ainoastaan terveysjärjestelmistä, vaan on puhuttava myös yhtäläisestä mahdollisuudesta päästä terveydenhuoltoon Euroopan kansalaisille. Tämä on kulmakivi, tämän erittäin korkealle arvostettu asia myös tulevina vuosina Lisäksi haluaisin nähdä tässä lausunnossa erään asian, joka ei siellä ole vielä läsnä, se, että käytetään vihreä taloutta työpaikkojen luomiseen ja työttömyyden vähentämiseen. On kolme eri osa-aluetta, joissa toimenpiteitä tarvitaan, ja nämä ovat se, että lisätään työpaikkojen kysyntää vihreillä aloilla. Tämä perustuu investointitasoihin ja ennusteisiin – eri ja työpaikan tarpeelle viherrytyksen alaisena oleville aloille. Ja kolmantena on tärkeää katsoa, kuinka voidaan löytää työpaikkoja PK-yrityksiin. Työmarkkinoiden suhteen on tärkeää, että luodaan koulutusohjelmia, jotka puuttuvat niihin ongelmiin, jotka ovat mm, pätevyyksiin ja osaamiseen liittyviä ongelmia, on paremmin pystyttävä vastaamaan työmarkkinan tarpeisiin niin vihreillä aloilla kuin teollisilla aloilla. Uskon, että vihreän talouden perusajatus on erittäin tärkeä meidän valiokunnalle. Puhumme tästä melkein jokaisessa kokouksessamme vihreän talouden valistaminen käyttöön on tarpeen, että voimme vastata niihin haasteisiin, joita EU tulee tulevina vuosina kohtaamaan. Meidän ei pidä unohtaa vihreän talouden tarjoamia mahdollisuuksia. Ja tässä valiokunnassa vihreän talouden ja vihreän, vihreän työpaikkojen mahdollisuuksia tulee korostaa. Nämä ovat sellaisia kohtia, johon pyrimme löytämään kompromissin esittelijän kanssa, ja uskon vilvittömästi, että onnistumme löytämään kompromissin, ja uskon, että voimme auttaa tätä lausuntoa vieläkin paremmaksi, mikäli nämä ohdetaan mukaan, nämä maailmanin kohdat. Kiitos. I give the floor to Europe. Kiitoksia. Sitten komissio voi esittää kommentteja. Thank you, Mr. Chairman. Um, Kiitoksia puheenjohtaja ympäristöpääosastosta. Haluaisin eh, ottaa sille muutaman konkreettisen seikan. Ensinnäkin kestävä kehityskäsite on hyvin otettu mukaan Eurooppa 2020 strategiaan. Kestävä, älykäs, osallistava kasvu, samoin se on mukana talouspolitiikan eurooppalaisessa ohjausjaksossa. Mitä tulee tiedonantoon Eurooppa 2020 strategian kehityksestä, ja tuloksista, mitä tulee tähän keskivaiheen, keskivälin tarkasteluun. Komissio on ottanut huomioon resurssipaineen ja ympäristökysymykset yhtenä selkeänä trendinä, joka vaikuttaa myös kasvuun. Tämä ei ole mihinkään hävinnyt. Samanaikaisesti tiedonannossa todetaan, että jotta voidaan tehokkaammin käyttää voimavaroja, niin se on, tai, tai voimavarojen tehokkaampi käyttö on myös liike-elämän kannalta tärkeää, ja se lisää tuottavuutta, kannattavuutta, se voisi tehostaa myös kasvua ja työllisyyttä Vuosittainen kasvuselitys tämä uusi vuodelta 2015, vuotta 2015 toteaa, että on tärkeää nähdä, mitä vielä voidaan tehdä EU-tasolla, jotta voidaan auttaa jäsenvaltioita etenemään kohti kestävää kehitystä. Tämä lausunto, lausuntoluonnos Envivaliokunnasta, josta olemme todella tyytyväisiä, niin siellä on muutamia konkreettisia tapoja, joilla voidaan varmistaa, että Euroopan ohjausjakso toimii ja tuo tuloksia, tai muutamat ehdotukset tästä olisivat tervetulleita. Ja haluaisin korostaa aivan erityisesti olisi hyvä mainita se seikka, että seitsemäs ympäristön toimintaohjelma vaatii sitä, että sen pääelementtejä valvotaan, seurataan Euroopan 2020-strategian monitorointiprosessin yhteydessä. Tällainen viittaus tähän ohjelmaan meidän mielestämme olisi tehokkaampaa kuin se, että otetaan mukaan eurooppalainen kestävän kehityksen strategia tähän mukaan. Olemme tyytyväisiä siitä, että täällä puhutaan siitä, että pitäisi säilyttää korkean tason ympäristönsuojelu, ja siirtyä kohti kestävään talouteen. Meistä resurssitehokkuus ja kiertotalous käsite kuuluvat tähän yhteyteen. Sitten erityinen viittaus kohtaan kolme mietintöluonnoksessa. Tietenkin komissio tukee toimenpiteitä, joilla voidaan tehostaa investointeja ja vauhdittaa niitä ja kiinnittäisinkin huomionne uuteen investointipakettiin jonka komission puheenjohtaja on esitellyt. Sekin pyrkii vaikuttamaan kestävään kehitykseen. Ympäristön kannalta kestävät äh, projektit mainitaan yhtenä prioriteettina ja miten investoidaan vesiinfrastruktuuriin, vesi, ähm, jätevesihuoltoon. Nämä ovat mahdollisia esi- e- esimerkkejä hankkeista. Sitten vielä miten poistetaan asteittain tuet fossiilisille polttoaineille. Tämä kohta on kuulunut usein tulevina vuosina aiheisiin, joista on keskusteltu Euroopan ohjausjaksoprosessin yhteydessä. Sitten vuosittainen kasvuselvitys 2015 ei mainitse näitä sinällään, mutta siellä kuitenkin otetaan esille, että pitäisi siirtää verotaakkaa työstä muun tyyppisiin veroihin, jotka ovat vähemmän haitallisia kasvulle, kuten juuri ympäristöverot. Sitten vielä lopuksi tärkeä juttu, vuosittainen kasvuselvitys korostaa sitä, että jotta voidaan tukea rakenteellisia uudistuksia jäsenvaltioissa, EUn, EUlla täytyy olla koulutettua työvoimaa kasvavilla vihreillä sektoreilla. Haluaisin kiittää teitä vielä tilaisuudesta esittää nämä komission kommentit teille. Thank you very much and uh, I know if... Kiitoksia. En tiedä, onko esimerkiksi esittelijällä vielä jotain lisättävää. Θα είμαι πολύ σύντομος, κύριε Πρόεδρε, γιατί αποδείχθηκε αυτό που Puheenjohtaja, kiitoksia. On näyttänyt siltä, että se mitä minä pyysin puheenvuoroni päätteeksi, niin nämä olivat havaintoja ja asioita, jotka on nyt kollegojen on puolesta tuotu esille – Faria sanoi ansiokkaasti, että on tehtävä järkeviä investointeja kouluttamisen ja syrjimis, syrji, syrjäytymisen ehkäisyn kannalta. En puhunut näistä, koska minulla ei ollut riittävästi aikaa puheenvuoro, puheenvuorossani. Kollega toi lisäksi tärkeän asian esille, terveydenhuoltopalvelut. Olen täysin yhtä mieltä terveydenhuoltopalveluja on vahvistettava. Me tämän toimme esille lausunnossa. Ja nämä ovat erittäin tärkeitä palveluita yhteiskunnissamme. Ja kolmen kertaan mainitsin, että en näitä tule vähentää näitä palveluita. Olen yhtä mieltä kollegan kanssa. Minä kiitän erityisesti komission edustajaa Minä olen huomannut, että komissio on ottanut jo useita elementtejä huomioon ja puhuttiin usein mahdollisuuksista. Me haluaisimme, että mahdollisuus olisi todellista. Kiitos. No niin, nyt voimme sitten pyytää EFSAn johtajan tänne. Ja sillä aikaa muistutan vielä edellisestä kohdasta aikataulun tarkistusten jättämisen määräaikaa. Niitä voi esittää vain englanniksi, koska aikataulu on niin tiukka. Eli tarkistuksia voi jättää 10. joulukuuta puoleen päivään saakka. Sitten ympäristövaliokunnassa 29. tammikuuta ja sitten Ekon valiokunnassa tästä äänestetään sitten helmikuussa. Ja seuraavaksi käymme vuotuista keskustelua Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen johtajan Bernard Uhlin kanssa. Hänen kanssaan käymme tätä keskustelua ja haluamme kuulla vähän elintarviketurvallisuusviranomaisen työsuunnitelmasta. Hänestä hän tuli tämän vuoden toukokuussa johtaja ja hän oli huhtikuussa käymässä tässä valiokunnassa johtajaehdokkaana, jota saimme kuulla. Tämä on nyt tärkeä tilaisuus, jossa hän voi kertoa meille päivitettyjä tietoja siitä, millä aloilla elintarviketurvallisuusviranomainen toimii. Ja hän voi kertoa siitä, mitä virasto tekee ennaltaehkäistäkseen mahdollisia riskejä, jotka liittyvät Ebola-epidemiaan – elintarvikkeiden kautta. Meidän täytyy vielä erikseen puhua EFSAn strategiasta tällä kaudella ja kaikesta siitä, mitä EFSA on tehnyt taatakseen avoimuuden. Tässä asiassa jo edellisissä esityslista kohdissa – Me olemme kiinnittäneet näihin asioihin paljon huomiota. Eli politiikka, jota EFSassa noudatetaan avoimuuskysymyksissä ja se, millä tavalla siellä on hyödynnetty resursseja, joita se on saanut käyttöönsä Euroopan budjetista. Eli annan teille heti puheenvuoron kymmenisen minuuttia ja sen jälkeen sitten käynnistämme keskustelun. Olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. Chairman. Mr. Lavia. Kiitos paljon puheenjohtaja, hyvät parlamentin jäsenet. Kiitos paljon kutsusta vaihtaa ajatuksia ja keskustella kanssanne tärkeästä asiasta, elintarvike- ja turvallisuudesta. Olen täällä jo ilmoittanut, että EFSA on palveluksessanne ja se on läsnä EFSAn perustamisasiakirjoissa. Me voimme suorittaa teidän antamia mandaatteja. Toivottavasti voimme tarjota teille vieläkin paremmat palvelut. EFSA on ollut olemassa 12 vuotta. Mikäli katsotaan EFSAn onnistumisia, niin haluaisin keskustella teidän kanssa siitä, miten EFSAa voidaan kuvailla. Minä sanoisin, että se on tieteellinen kumppani, jota voidaan tarjota turvallisempaa ruokaa kansalaisille. Olen myös parlamentin tieteellinen kumppani, jotta voimme tarjota turvallisempaa ruokaa kansalaisille. Annamme 500 tieteellistä suositusta vuosittain. Me teemme neljä eri toimintaa, arvioimme prosesseja ja toimenpiteitä ennen kuin ne hyväksytään. Me arvioimme elintarvikeketjua kokonaisuudessaan, kasvinterveys, eläinterveys, eläinten hyvinvointi, erilaiset uhat niihin liittyen. Lisäksi me tuemme riskien hallintaa kriisihetkillä. Me myös katsomme kehittymässä olevia riskejä ja tämän lisäksi me viestimme elintarviketurvallisuudesta ja riskeistä elintarvikeketjuissa. Ei tule katsoa kovinkaan kauas, jotta näkee, mitä lisäarvoa olemme tuoneet eurooppalaisella elintarvikekentällä. Mitä tulee hyönteismyrkkyihin, tuhlaismyrkkyihin, niin EFSA on auttanut kieltämään vaarallisia aineita. Lisäksi olemme arvioineet tuhansia terveysväittämiä katsoaksemme, ovatko hakijan välittämät tiedot tieteellisesti hyväksyttäviä. Lisäksi meillä on lisäaineita koskeva merkittävä uudelleenarviointihanke käynnissä. Kyse on siis elintarvikkeiden lisäaineet on hyvä, että on yksi taho, joka tekee tätä työtä. Se varmistaa yhdenmukaistetun standardin koko Euroopalle. Ei pidä myöskään unohtaa, että EFSA on ollut mukana monissa viime vuosien elintarvikekriiseissä, vaikkapa Saksan ja Ranskan E. coli, kriisi, Schmallenbergin virus, ihan vain muutamia esimerkkejä mainitakseni, A-hepatiitti, pakasten marjoissa. EFSA oli myös mukana antamassa riskinhallinnan vastuuhenkilölle neuvoja. Voisimme aloittaa eri, siitä, että kyseessä on erittäin hyvin organisoitu järjestö, joka pystyy antamaan erittäin lyhyelläkin aikavälillä riskinhallista vastaaville ja poliitikoille erittäin hyviä neuvoja. Meidän ei pidä kuitenkaan tuudittautua nykytilaan mutta meidän on toimittava yhtä tehokkaasti myös tulevan 12 vuoden aikana kuin ensimmäisten 12 vuoden aikana. Globalisaation myötä kauppa on globalisoitunut, myös niihin liittyvät riskit, elintarvikkeisiin ja rehuihin liittyvät riskit, myös kasvavat. Kun tuomme Eurooppaan ruokaa, tuomme myös elintarvikestandardit alkuperämaasta. Meidän on katsottava riskinarviointi metodologioita tulevaisuuden kannalta. Eräs toinen suuri haaste on ilmastonmuutos. Ilmastonmuutos vaikuttaa vaikkapa vektoreita, jotka saattavat tartuttaa tauteja. Ja nyt on uusia vektoreita, jotka nousevat Euroopassa ja meidän on oltava valmiina, jotta voimme seurata näitä uusia välittyviä tauteja. Mietitään vaikkapa sinikielitautivirusta, joka oli Euroopassa muutama vuosi sitten, niin silloin oli näitä vektoreita, jotka luotuvat yhä pohjoisempaan. Ja on tärkeää, että katsotaan näitä vektoreita leviäviä tautteja. EFSAn turvantyön arviointi on myös haaste meille – jos miettii vaikkapa kemiaali, yhdisteitä, niin siinä on useita eri tieteellisiä haasteita. Kuinka voidaan arvioida yksittäisiä kemikaaleja, öö, hyönteismyrkkyjen suhteen muun muassa, vaan myös kemikaaliyhdisteitä, joille altistumme jatkuvasti. Ja tämä tapahtuu sellaisena aikana, kun resurssit ovat yhä niukempia. Me emme voi kasvattaa niitä resursseja, joita meillä on käytettävissämme. Mitä tämä tarkoittaa lähestymistapamme suhteen tulevalle viidelle vuodelle? EFSAn päätehtävä on se, että olemme valmiudessa erittäin moni kasvavan kompleksisuuden ja niukkenevien resurssien aikakautena, ja meidän on oltava valmiina kohtaamaan tulevaisuuden tuntemattomat tekijät. Me tarvitsemme tulevan viiden vuoden aikana kolme strategista aloitetta. Ensimmäinen on yhteistyö. Yhteistyön on oltava kaiken keskiössä, mitä me teemme. Meillä on jo erittäin hyvä työskentelysuhde jäsenvaltioiden kanssa, jäsenvaltioiden eri järjestöjen kanssa. Jäsenvaltiot eivät ainoastaan ole mukana meidän paneeleissa ja työryhmissä, vaan he myös jakavat tietoja meidän kanssa ja haluankin kiittää asiantuntijoita, jotka omistavat suuren osan ajastaan työskennelläkseen EFSAn kanssa EFTAn puolesta ja tämän eurooppalaisen yhdentämisen projektin, lähentämisen projektin parissa. Ja ne järjestöt, joissa asiantuntijamme ovat töissä, niin tukevat asiantuntijoita, jotta he voivat työskennellä EFSAn kanssa ja jotta tämä meidän työskentely on mahdollista. Tämä malli, jossa työskentelemme asiantuntijan kanssa eri jäsenvaltioista, niin tämä tuo monia mahdollisuuksia. Me voimme käyttää koko Euroopan tieteellistä osaamista hyväksemme. Tämä liittyy myös tehokkuushyötyihin. Voimme jakaa työtaakan ja voimme käyttää parhaita asiantuntijoita, joita on käytettävissä, jotta määrämme heille töitä. Mutta meidän on vielä tehtävä enemmän yhteistyön hyväksi. EFSAn yhteistyöketju. Tämä on siis keski pitkän aikavälin tavoite ja tavoite, jota ei ole helppo saavuttaa, mutta me haluamme arvioida ja luoda yhteisen riskinarviointiagendan Euroopalle. Haluamme, että jäsenvaltioiden järjestöillä, virastoilla on oma agenda, kuka voi tehdä mitä, kuinka voimme jakaa työtaakan ja kuinka voimme välttää päällekkäisyydet. Me työskentelemme kumppaniemme kanssa, jotta me voimme tehdä tämän riskin arviointiagendan Euroopalle. Yhteistyön jälkeen tärkeä aloite on innovaatio. Meidän on oltava innovatiivisempia tieteellisten menetelmiemme suhteen. Olemme tieteellisten edistysaskelien etujoukoissa, mitä tulee arvio, riskinarviointeihin, mutta meidän on rikottava rajoja yhä enemmän. Meidän on ottava monialaisempi lähestymistapa riskinarviointiin. Mainitsen ainoastaan yhden aloitteen, jonka olemme aloittaneet jo muutamia vuosia sitten, ja kyseessä on erittäin ajankohtainen asia myös parlamentille. Tämä on hanke, jonka avulla haluamme saada paremman näkemyksen ongelmiin, jotka koskevat mehiläisten terveyttä ja mehiläisten kokemaa stressiä. Haluamme saada kokonaisvaltaisen näkemyksen mehiläisten selviytymiseen. Meillä on neljävuotinen hanke. EFSA tulee tähän investoimaan noin miljoona euroa. Me teemme tämän yhdessä komission jäsenvaltioiden kanssa ja mehiläisterveyslaboratorion kanssa siten, että saamme kokonaisvaltaisen ympäristöriskiarvioinnin tehtyä niistä tekijöistä, jotka vaikuttavat mehiläisiin. Kolmas ala, johon meidän tulee keskittyä, kolmas alue, johon meidän tulee keskittyä, on avoimuus. Ja puheenjohtaja mainitsi tämän alustussanoissaan, on tärkeää, että muutamme EFSAn avoimeksi tieteelliseksi järjestöksi. Tämä ei tarkoita sellaista avoimuutta, jotta kumppanit ja kansalaiset näkevät, mitä me teemme, vaan avoimuus menee vielä pidemmälle kuin läpinäkyvyys. Tämä tarkoittaa, että meidän on oltava yhteistyössä kansalaisjärjestöjen kanssa. On tärkeitä kansalaisjärjestöt ja tieteilijät, joiden kanssa me emme tee yhteistyötä, niin he voivat antaa meille tietoa, ja, jota me voimme käyttää hyväksemme. Tämä on monivuotinen haaste. Tämä ei ole ilmainen. Meidän on muutetaan meidän prosesseja, IT-järjestelmiämme. Ja olemme aloittaneet hankkeen, jonka nimi on Open EFSA-hanke – ja me pyrimme tämän avulla saman selville, mitkä ovat ne arvokkaimmat ja eniten lisäarvoa tuovat hankkeet, jotka koskevat nimenomaan tätä EFSAn tavoitetta. Open EFSA-hankkeen suurin tavoite on se, että meidän riskin arviointimenetelmät ovat toistettavia, monistettavia siten, että muut tieteilijät voivat, tekijät voivat halutessaan käyttää meidän riskinarviointimenetelmiä. Hyvät naiset herrat, nyt saavun puheenvuoroni päätelmiin. On selkeää, että EFSAlla on erittäin tärkeä rooli Euroopan elintarviketurvallisuuden suhteen, ja meillä on selkeä näkemys, mitä meidän tulee tehdä tulevan viiden vuoden aikana. Me jatkamme yhteistyötä tieteentekijöiden ja sääntelyiden kanssa jäsenvaltio- ja EU-tasolla. Me tulemme myös kuulemaan eri sidosryhmiä. Ja olen varma, että EFSA voi tulevaisuudessakin tarjota tarvittavia tieteellisiä tietoja, joihin, joiden, joihin voi nojata EU-kansalaisten edustajana te Euroopan parlamentti ja Envi-valiokunta olette erittäin tärkeässä roolissa EFSAn onnistumisen kannalta, ja olen erittäin kiitollinen siitä tuesta, jonka meille annatte tässä meidän tärkeässä tehtävässä. Kiitos paljon huomiostanne ja vastaan mielelläni kysymyksenne. Kiitoksia tästä puheenvuorostanne ja alamme sitten keskustelun ja ensimmäisenä yhteyshenkilömme EFSAn kohdalla, nimittäin Pilar Ajuso. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia EFSAn puheenjohtaja, äh, pääjohtaja. Mukavaa, että olette täällä kokouksessamme. Minä tunnen aika hyvin EFSAa. Kuitenkin aina kun meille selitetään ja meille puhutaan, niin tulee vähän epäilytäkin. Niin yksi asia tässä hämmästytti, mitä te puhuitte siitä, että te tutkitte sairauteen liittyviä tekijöitä. Ja minun kysymykseni on, eli nyt ymmärtänyt väärin, niin te viittaa siis vektoreihin, jotka, tekijöihin, jotka tartuttavat tauta ja ihmistä, ihmistä e- e- elämistä ihmisen niin edelleen. Eikö tämä kuulu pikemminkin tautien koska mehän olemme täällä kiinnostuneita tässä yhteydessä erityisesti elintarvikkeista, kun tietysti eläinten hyvinvointi, mielestäni sen ei pitäisi oikeastaan kuulua EFSAlle, koska sillähän on valtavasti työtä jo puhtaasti elintarviketurvallisuuskysymyksissä. Sitten avoimuus, innovaatio. Kaikkein tärkein henkilö EFSAssa riippumatta johtaja ovat nämä tutkijat. Joskus täällä on kyseenalaistettu tutkijoiden riippumattomuus. Minä haluaisin, että te selittäisitte meille, miten valitaan nämä henkilöt. Te puhuitte 500 tutkijasta, kun tekevät työtä EFSAlle. Miten valitaan nämä tutkijat, tiedemiehet ja naiset? Miten välitetään kertomus tai raportti, ja kuka näissä kertomuksissa tekee viimeisen päätöksen ja saadaan tästä arvoa tällaisille näille kertomuksille. Ja myös EPSOn yhteyshenkilönä kuuntelemme, olen ottanut huomioon valituksia, joita on tehty EFSAan kohtaan. Juuri tämä tutkijoiden riippumattomuus tuntuu, että meille se on, se on perusteeton syyte, mutta on sitten muunkinlaisia valituksia tavallaan lainausmerkeissä, nimittäin tämä liittyy joidenkin hakijoiden avoimuuteen, seurattavuuteen on tehty erilaisia syytöksiä tai väitteitä. Joskus on vaikea ilmeisesti välittää näitä näitä huolenaiheita henkilöille, jotka arvioivat näitä hakemuksia, koska joskus pitää joskus tutkijat ei ole totuutta käsin, se pitää tavallaan verrata erilaisia totuuksia keskenään ja aina ei ole mahdollista voida verrata omia tutkimuksia EFSAn tutkimuksiin. Tässä ehkä kaikkein tärkeimpiä asioita, joista haluaisin kysyä. Ja vielä kerran kiitän teitä lämpimästi teidän puheenvuorostanne ja onnittelut EFSAn tekemästä työstä. Se on todella valtaisa työsarka. Kiitoksia. Grazie. Kiitoksia. Evi halusi puheenvuoron. Ole hyvä. Kiitoksia. Haluaisin nyt jollain tavalla toistaa asioita, joista puhuin aikaisemmin, kuin puhuimme vastuuvapaudesta. Ja nyt meillä on sitten mahdollisuus keskustella teidän kanssanne. Eli minulla on muutama kysymys. Ehkä vähän provosoivasta, provosoivasti. Tämähän asia tuli jo esille Ajuson puheenvuorossa, Eli miten muodostetaan työryhmät ja millainen riippumattomuus on henkilöillä, jotka ovat työssä mukana. Ovatko he todella riippumattomia? Ja sitten kansalaisjärjestön kritiikkiin on perusteita. Ja EFSAhan säännöllisesti pyytää näitä asiakirjoja nähtäville. Tässä avoimuuspolitiikassa ei voida unohtaa eturistiriitoja, jotka liittyvät työryhmien jäseniin. Ja meidän täytyy muistaa se, että ei voi aina vedota siihen, että miljoonat asiantuntijat ovat työskennelleet tällä alalla. EFSA toimii hyvin ammattimaisesti, se tekee julkista tutkimusta ja sen pitää estää se, mitä on tapahtunut aikaisemmin. Eli siellä on yhteyksiä teollisuuteen, aloihin, joita ollaan juuri arvioimassa. Ja sitten, mitä tulee luottamukseen kansalaisten tasolla EFSAn suhteen, sen pitää toimia avoimesti ja näin yksittäiset kansalaiset ja ryhmät voivat vapaasti saada nähtäväkseen näitä asiakirjoja. Ja meillä pitäisi olla kuulemismenettely, jossa otetaan huomioon yleiset edut. Tällaista tällä hetkellä ei ole, ja tehän puhuitte tästä aikaisemmin, eli tällainen avoin tiede, avoimuus on tärkeää. Eli virasto voisi vähän selventää mahdollisimman pitkälti, millainen strategia sillä on eturistiriitatapauksissa. Muistoin myöskin sen, mitä totesi, todettiin päätöslauselmassa, joka hyväksyttiin huhtikuussa. Ja ehkä sillä pitäisi olla enemmän sisäisiä, sisäisiä resursseja, jotta se voisi nopeasti toimia instituutiona, jossa ei ole mitään salaisuuksia, niin kuin aikaisemmin on ollut vaikutelma. Kiitoksia, Sten Girling. Thank you very much, Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Tervetuloa pääjohtaja. Niin mm, nyt on joukko kysymyksiä, jotka liittyvät tällä hetkellä EFSAan. Mehän olemme kaikki varsin läheisessä yhteydessä näihin kysymyksiin, joskus lähemmät, joskus kauempaa käsittelemme niitä, mutta haluaisin kysyä parista sitä. Ensinnäkin minulle erittäin tärkeä kysymys, olen kysynyt tästä montakin kertaa teiltä selittää näihin terveysväittämäasetuksiin. asetuksiin. Olemme montakin kertaa keskustelleet näistä arviointi menettelyistä, joita yrityksille on ollut tarjolla ja myös kuluttajan kuluttajille on selitetty, että tuotteet, joita he ovat käyttäneet monen vuosien ajan, monia esimerkkejä näistä on, on hyvin pitkälle meneviä terveysväittämiä ja ai, aina ei ole annettu tätä terveysväittämän asemaa tai lupaa sille. Monta kertaa ajateltiin, että tämä johtuu siitä, että ei pystytty ymmärtämään, mikä tämä vaatimus oli tai kriteerit olivat, koska tämähän on ihan uusi prosessi. Ja monet terveystuotteiden edustajat olivat sellaiset, että eivät saaneet tarpeeksi ohjeistusta. Ja te tavallaan hiljaisesti hyväksyttekin tämän väitteen, hän nyt karkasti kuin minä, mutta tavallaan sanoitte, että jotakin voitaisiin tehdä. Niin viime kerralla, kun puhuimme tässä valiokunnassa, te sanoitte, että olisi mahdollista ja te harkitsette, harkitsittekin sitä, että ei niitä voitaisiin puhua hakijoille suoraan. Se oli vähän liian raskas prosessi ja liian suoraa toimintaa, ja sen kyllä voin hyväksyäkin, mutta te olette kuitenkin valmis tarkastelemaan sitä, että koottaisiin vaikka tietynlaisia ryhmiä ja annettaisiin ohjeistusta hakemuksen tekemiseen. Haluaisin kysyä, miten tämä asia on edennyt koska kuten sanoin, tämä on tällaista jatkuvaa kampanjaa ainakin iso mutta tiedän, että sama koskee muutakin EUta. Sitten vielä pari muuta kysymystä. Yksi koskee herra Junckerin päätöstä olla jatkamatta päätieteellisen neuvonantajan kanssa. Hän sanoi, että se ei ole mikään päätös olla jatkamatta, mutta ei enää nimitetä tällaista henkilöä ja se nyt on hieman pedanttinen kannotto mielestäni. No entä EFSassa, onko teistä ollut hyödyllistä tehdä työtä komission kanssa, jossa on tällainen päätutkimushenkilö ja onko tarvetta tällaiselle roolille edelleenkin? Sitten toiseksi haluaisin kysyä teiltä, nimittäin on jonkun verran puhuttu avoimuuskysymyksistä ja riippumattomuudesta asiantuntijoiden parissa. Tämä asiahan tässä valiokunnassa aina tulee esille ja juuri äsken juuri nimittäin keskustelimme talousarviosta. Ja jälleen kerran jo jotkut viittasivat tähän seikkaan. Haluaisin kysyä teiltä samalla lailla, onko teillä minkälaista tilaisuutta tarkastella eilen julkaistua tietoa, nimittäin antinioniset tuholaisaineet. Tämä on tällainen vuotanut asiakirja siinä ehdotetaan tällaista suunnitelmaa kampanjasta, että voitaisiin vaikuttaa näiden neonikotinoideiden kieltämiseen. Siis tämä ei perustu mitenkään tieteelliseen todisteeseen, vaan tavallaan uskomukseen. Ja vahvistettaisiin tätä kautta tällainen uskomus. Ja tämä osoittaa, että asiat toimivat molempiin suuntiin, mitä tulee tieteelliseen tieteellisiin asiantuntijoihin aina ei ole tärkeää, kuinka paljon ne voi tulee, vaan minkä laatuisia ne ovat sitten. Toinen kysymys, jonka otitte itsekin esille. Nyt on tämä ensimmäinen vaihe kieltoa meneillään. Ja rapsin siemenien määrä on vähentynyt huomattavasti ja tämä on todella huolestuttavaa, koska on tämä tietty epidemia, joka johtuu siitä, että tällaisia tuholaisaineita ei enää ole käytössä ja sitten muut tuholaisaineet otetaan otettu käyttöön eikä systemaattisesti käytä näitä neonikotonoideja. Onko teillä mitään näkemystä siitä, miten voimme arvioida ympäristöaspekteja, hyötyjä tai haittoja, kun kielletään jonkinlainen tuholaisaine, sitten liikakäytetään jotakin muuta korvaa, varvauksena koska tein myös kysymyksen komissiolle ja sain vastauksen, että nämä kaksi asiaa eivät liity toisiinsa. Minä en vain usko tällaista ja haluaisin tietää, onko teillä näkemystä tästä, koska olette vastuuvirasto. Grazie, adesso il collega Pieka. Kiitoksia sitten Pieka. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, panie dyrektorze. W tym Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia johtaja. Te mainitsitte monia tärkeitä asioita, kuten avoimuuden. Te puhuitte yhteistyöstä, innovaatiosta, mutta jotain kuitenkin esityksestä puuttui. Eli tarkoitan ennaltaehkäisyä. Itse olen lääkäri ammatiltani ja siksi ennaltaehkäisy on minulle tärkeää. Ennen kuin hankkeita käynnistetään, ne pitäisi tarkistaa turvallisuuden osalta. Ja miksi mainitsen tämän? Tämä johtuu siitä, että parlamentilla on lainsäädäntötehtäviä, jotka on lähes saatettu päätökseen ja ne liittyvät elintarvikkeisiin. Ja käsittelemme esimerkiksi nanoteknologiaa tai tuotteita kolonatuista eläimistä – Millä tavalla nämä uudet ajatukset vaikuttavat elintarviketurvallisuuteen? Ja tietysti geneettisesti muunnellut organismit. Se on tärkeä kysymys tässä. Eli ennaltaehkäisy on tässä asiassa tärkeää. Ja luin artikkelin tutkimuksesta Ranskassa, jossa eläimille syötettiin rehua, joka oli tehty geneettisesti muunnelluista organismeista. Tutkimus oli erittäin tärkeä, koska tässä oli tutkittu 200 rottaa. Tutkimuksen tulokset olivat merkittäviä, koska geenimuunnellut organismit tutkimuksen mukaan tappoi suuren osan rotista. Ne kuolivat tauteihin tämän kahden vuoden tutkimuksen aikana. Ehkä tämä koskee vain rottia, mutta monia kosmetiikka- ja lääkealan tuotteita on pitkään testattu vain eläimillä, mutta en ole kuullut virastolta mitään vastausta tähän artikkeliin. Tällaiset artikkelit nykyään voivat aiheuttaa paniikkia. Hiljattain oli Ebolaan liittyviä kuolemantapauksia, ja tämä jo riittää aiheuttamaan paniikin. Ja samanlainen tilanne voi tapahtua geenimuunneltujen organismien osalta. Ja tiedän, että geenimuunnellut soija tuotteet ja suojapavut ovat jo saatavilla ja niitä käytetään. Ja siksi täytyy korostaa, että virastolla on valtavia tehtäviä edessään. Me emme tarvitse näitä jälkikäteistoimia näissä tilanteissa, vaan me tarvitsemme ennaltaehkäisyä. Puhuin tästä kloonattujen eläinten lihasta, geenimuunnellisesta organismeista, nanoteknologiasta – Nämä ovat suurimpia haasteita, joita virastolla on, ja oletteko valmiita näihin haasteisiin? Thank you, and now Mr. Balz. Kiitos sitten Balzo. Kiitos puheenjohtaja. Olisin kuvitellut, että he, jotka ovat vuosia työskennelleet EFSAn kanssa, puhuisivat ensinnäkin, ö, ensimmäisenä olen uusi jäsen täällä, mutta kenties voin lähestyä asiaa uudenlaisella tavalla. Ensiksi minulla on seuraavainen kommentti. Arvon pääjohtaja, minä en ole epäillä, mitä sanoitte. Sanoitte, että ruoka elintarviketurvallisuus on asia, että tulee valvoa läpi elintarvikeketjun. Ja myös maatalousalalla. EFSAlla on tässä arvatenkin erittäin tärkeä rooli. EFSA ei ole ainoastaan tutkimuskeskus, vaan toimitte kuin viranomainen. Ja toisinaan teidän tieteelliset kannat ovat avainroolissa – joidenkin asioiden suhteen. Esimerkiksi vaikkapa geenimuunneltujen organismin kieltäminen jäsenvaltioissa. DuPontin valmistavat geenimuunnellut siemenet kielletään – Tämä on asia, jota neuvotellaan paraikaa parlamentissa. Ja loppujen lopuksi tilanne saattaa olla varsin kimurantti. Toisaalta on EFSAn tieteellinen kanta, joka taistelee taas jäsenvaltioiden virallisia kantoja vastaan. Tässä saattaa löytää itsensä sellaisesta tilanteesta, jossa tulisi palvella Euroopan unionin kansalaisia, mutta teidän tieteellinen kanta taistelee kansalaisten enemmistön mielipidettä vastaan. Kuinka tässä tosi toimia, jos puhun suoraan, suorastaan brutaalisti, niin sanoisin, että EFSA on VTOn agentti Euroopassa, joka taistelee kansalaisten enemmistön mielipidettä vastaan. Tämä on kenties hieman karskisti sanottu, mutta joillekin saattaa tällainen mielipide muodostua. Saatatte löytää tällaisen kiistan keskeltä. Unkarin perustuslaissa sanotaan selkeästi se, että kaikilla on oikeus fyysiseen ja fyysiseen terveyteen ja mielenterveyteen, ja perustuslaki puhuu myös GMO-vapaasta maanviljelystä ja GMO-vapaista elintarvikkeista, joten teidän tieteellinen kanta saattaa johtaa konfliktitilanteisiin, sellaisiin, joissa jäsenvaltio, jäsenvaltion on sallittava GMO-viljely siten, että se toimii omaa, omia perustuslaillisia sääntöjä vastaan. Tai sitten on muutettava perustuslakia ja siinä, tai sitten noudatetaan perustuslakia ja ei kunnioiteta eurooppalaisia perussääntöjä hyödykkeiden vapaata liikkuvuutta, tuotteiden vapaata liikkuvuutta. Me saatamme löytää itsemme tällaisesta konfliktitilanteesta. Have members. Kiitos. En tiedä, onko muita puheenvuoropyyntöjä. Tai sitten annamme vastausvuoron johtajalle. Olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. Chairman. Thanks for your question. I would say a rich harvest. I will try to be... Kiitoksia puheenjohtaja. Yritän puhua tiivisti, mutta tästä tuli monia varsin perusteellisia kysymyksiä, joihin viitattiin. Ja toivon puheenjohtaja, että hiukan aikaa voin tässä käyttää tähän. Käyn läpi ja kysymyksiä. Järjestyksen Rova Ajuso kysyi tarttuvista taudeista, mutta täm, ja kuuluuko tämä todellakin EFSAn toimialaan vai pitäisikö mieluummin antaa tämä Tukholman tautien ennaltaehkäisy- ja tartuntakeskukselle. Puhuin ennen kaikkea eläinsairauksista, on kyse sitten vektoreista, jotka siirtävät näitä tarttuvia tauteja sitä kautta. Tässä EFSA mielestäni kyllä on ihan ykkösasemassa, kun se antaa tieteellisiä neuvoja, mutta tällainen yksi terveyskäsite, joka meillä on sekä ECDCn kollegoiden kanssa, meillä on vahvaa yhteistyötä tämän viraston kanssa, kutsun tätä vektoriverkostoksi tätä kautta seuraamme vektoreita, vektoreita, tekijöitä, jotka väittävät tartuttavat tauteja ei vain elämistä, vaan myös ihmisten kautta. Ja tässä meillä on tällainen yhteinen terveyskäsite, pyrimme tätä kautta parantamaan kansanterveyttä ja tietysti myös eläinten terveyttä ja hyvinvointia. Ja sitten Rova Ajuso kysyi mielestäni erittäin tärkeän kysymyksen avoimuudesta ja riippumattomuudesta ja miten tämä järjestelmä toimii. Ja mielestäni tämä liittyy myös muihin kysymyksiin, joita täällä parlamentissa tehtiin. Ennen kuin tulen nyt tähän erityiseen kysymykseen, että mm, takuu sille, että annetaan hyviä ohjeita, perustuu kolmen pilariin EFSassa. Ensinnäkin me erittäin huolella äh, hallitsemme tätä inputtia, jota käytetään riskinarvioinnissa ja tässä käytetään metodologiaa ja asiantuntijoiden toimintaa. Me huolellisesti valitsemme tiedot, joita käytämme riskinarvioinnissa, huolella tarkastelemme että saamme tehokkaan metodologian, riittävän metodologian, jotta voidaan tämä arviointi suorittaa. Sitten palaamme tähän vielä myöhemmin. Huolella valitsemme työryhmien jäsenet ja paneelien jäsenet. Tämä on ensimmäinen pilari niin sanottuna, siis nämä resurssit, joita tarvitaan riskinarvioinnissa. Sitten toinen pilari, outoa kyllä, tämä usein unohtuu julkisessa keskustelussa, nimittäin kollektiivinen päätöksenteko tieteellisissä paneeleissa. Meillä on 21 jäsenettä, jäsentä tieteellisessä paneelissa ja nämä 21 jäsentä ovat tavallaan jonkinlainen pieni envivaliokunta. Nämä huippuasiantuntijat kaikkialta Euroopasta, he tekevät päätökset EFSAn tieteellisistä ohjeista, neuvoista. Ja en voi kuvitellakaan, että yksi yksittäinen asiantuntija, vaikkakin hänellä olisi oma agenda, niin pystyisi vaikuttamaan kaikkiin 20 muuhun, jotta otettaisinkin, jätäisinkin päätös, joka ei ole tieteellisesti perusteltu. Joten meillä on erittäin vahva järjestelmä, johon liittyy tällainen vertaisvertailu. Tätä kautta varmistetaan, että koko la- tieteellisen tuntemuksen kirjo näkyy tässä tieteellisessä lausunnossa. Ja sitten kolmas pilari, jonka kautta takaamme äh, tulosten pätevyyden, on avoimuus ja seurattavuus. Voitte löytää kaikki kysymykset, joita tehdään EPSOlle, kaikki vastaukset, kaikki tieteelliset neuvot, kaikki materiaali, tieton, tietoita käytämme, asetutilta käytämme EFSAn sivustoilta. Sanoisin, että EFSA on yksi kaikkein avoimimmista organisaatiosta koko Euroopassa. Kaikki tieto, jota voimme julkaista, koska on myös luottam- luottamuksellisuuskysymykseen, me saa kaikkea julkaista, on henkilökohtaisia tietoja, joita suojataan, mutta tieto, joka ei ole suojattua, se sitten myös julkaistaan EFSassa ja se löytyy EFSan sivustolta. Sitten palaan on kysymykseen, miten me valitsemme asiantuntijat. Meillä on kymmenen tieteellistä paneelia, 21 jäsentä jokaisessa. Joka kolmas vuosi on avoin hakukilpailu. Kaikki voivat osallistua Euroopassa. Olemme juuri viemässä yhden tällaisen kierroksen loppuun. Kahdeksan paljon kohdalla tuhat ihmistä suurin piirtein on hakenut. Ja sitten me arvioimme tätä tieteellistä pätevyyttä näiden henkilöiden kohdalla. Heidän pitää ylittää tietty kynnys, jotta heidät voidaan ottaa huomioon valinnassa. Ja sitten me tarkastelemme tätä kokonaisuutta, mitä pätevyyksiä EFSA tarvitsee, GMO-tietoja tai biologiset riskitekijät, ja sitten arvioimme asiantuntijoiden intressi- tai etukysymykset, että varmistamme, että eturistiriitoja ei synny. Sitten ehdotamme listaa mahdollista ehdokkaista johtokunnalle EFSassa ja sitten lopullinen päätös mikä näistä, tai kuka näistä asiantuntijoista valitaan paneeliin, niin se tehdään sitten EFSAn johdossa. Ja tässä on mukana myös turvalausekkeita mukana. Emme arvioi heitä vain sisäisesti. Meillä on myös ulkoisia arvioijia, jotka tarkastelevat, onko prosessia seurattu sääntöjen mukaisesti EFSAssa. Ja sitten me kutsumme paikalle myös tarkkailijoita komissiosta, Euroopan parlamentista, johtokunnasta, jotta varmistetaan se, että kaikkia sääntöjä on todella noudatettu. Tällä tavalla me valitsemme asiantuntijoita tieteellisiin paneeleihin. Työryhmien kohdalla on samantyyppinen prosessi käytössä. Se takaa saman asiantuntijoiden riippuvuuden, mutta tämä on kuitenkin joustavampi lähestymistapa, koska Meillä on noin 1500 asiantuntijaa kaikkialta Euroopasta ja he sitten toimivat työryhmissämme. Miten me varmistamme, että näillä asiantuntijoilla ei ole mitään eturistiriitoja ja ovatko he tarpeeksi riippumattomia henkilöitä? Tämä oli tavallaan punaisena lankana kaikissakin näissä kysymyksissä. Meillä on politiikka käytössä, täytäntöönpanosäännöt siitä, miten me hallinnoimme tätä intressikysymystä ja varmistamme, että ei synny näitä eturistiriitatapauksia. Tämä politiikka hyväks, toimintamalli hyväksyttiin 2011 johtokunnassa ja sitä tullaan päivittämään ja uudistamaan ja tarkistamaan ensi vuonna. Tarkistusvaiheessa alkaa ensi vuonna ja silloin otamme mukaan myös ehdotuksia, joita olemme saaneet kansalaisyhteiskunnalta, parlamentilta, sidosryhmiltä, kansalaisjärjestöiltä, jotta edelleen voimme kehittää toiminta tapaamme, joka tapa, takaa riippumattomuuden. Ja käytännössä hakijat, jotka haluavat tehdä työtä EFSAn kanssa, heidän täytyy täyttää kyselykaavake ja heidän pitää kertoa kaikki mm, ja jäävyyskysymykset, intressikysymykset. Ja sitten me EFSAssa arvioimme, sopivatko näiden henkilöiden intressit yhteen EFSAn kanssa ja siihen rooliin, joka työryhmissä näillä henkilöillä sitten tulee olemaan. Yksi perusperiaate on, että jos on teollisuudessa, teollis, elintarviketeollisuudessa työssä täysiaikaisesti, niin ei voi tehdä EFSAlle työtä. Se on mahdotonta. Silloin suljetaan täysin tällainen henkilö pois. Joten päälähde asian asiantuntijan lähteemme 2012 esimerkiksi, sieltä on viimeisimmät lukumme, 40 prosenttia tulee hallitusten alaisista järjestöistä, kuten kansallisista riskinarviointiviranomaisista, 40 prosenttia tulee julkisista tutkimusorganisaatioista, noin 15 prosenttia, 15 prosenttia yliopistoista ja noin 5 prosenttia eläkkeellä olevia asiantuntijoita jotka aikaisemmin ovat olleet hallituksen leivissä tai julkisessa tutkimustyössä mukana. Tietysti teollisuuden konsultantit eivät voi tehdä työtä EFSAlle. Se on yksi keino taata riippumattomuusvirastossa, mutta me menemme, menemme paljon pidemmällekin. Nimittäin vaikka joku asiantuntija, joka on työssä yliopistossa, on saanut teollisuudelta apurahoja, niin silloin me katsomme, kuinka paljon tätä rahaa tulee teollisuudelta ja sitten me seuraamme tästä riskipohjaista lähestymistapaa ja sitten pyrimme sulkemaan pois mahdollisuuden, että hänellä on joku etu, joka olisi ristiriidassa tämän henkilön riippumat puolueettomuuden kanssa ja voisi vaikuttaa väärentävästi eh, arviointiin Ja sen tämä on todella kypsä, vahva, pitkälle viety järjestelmä. Se tietysti maksaa hintansa, sitä pitää ylläpitää, käyttää, mutta mielestäni meidän pitää tämä hinta maksaa, koska näin voimme varmistaa, että EFSAn äh, tutkimustulokset ovat objektiivisia tosia tieteen viimeisimpien viimeisimmän tieteen mukaista ja hyödyllistä, koska mehän annamme riskihallinnoille tieteellisiä neuvoja ja komissio käyttää näitä tietojamme hyväksi, samoin Euroopan parlamentti ja jäsenvaltiot käyttävät hyväksi, joten me autamme politiikan teossa ja siksi tarvitaan luotettavaa tieteellistä tietoa. Uskoakseni vastasin tässä samalla kysymykseen riippumattomasta asiakirjojen saannista nyt niin kuin sanon, kaikki asiakirjat löytyvät EFSAn nettisivulta ja niin kuin kaikilla kansalaisilla Euroopassa, niin teilläkin on oikeus pyytää saada nähdä asiakirjoja ja silloin EFSA tulee julkaisemaan lisäasiakirjoja, ellei ole sitten syitä, niitä varsin vähän näitä syitä on kyse sitten, jos on liike, salaisuudesta kysymys tai henkilötiedoista, silloin me anna näitä tietoja. Tänäkin vuonna olemme antaneet 75 tuhatta sivua tietoa johtuen tästä pyynnöstä saada nähdä julkisia asiakirjoja. Mitä tulee Rova Görlingin terveysväittämä kysymykseen, konsultaatio ennen kuin arvioidaan tilannetta. Euroopan parlamentti on laatinut asetuks- tai säännön, joka vaatii, että ETSA käyttää kaikkein korkeimpia tieteellisiä standardeja silloin, kun arvioimme sitä, ovatko nämä terveysväittämät tosiaan vai ei. Meillä ei ole mitään marginaalia liikkumavaraa. Meidän pitää käyttää kaikkein parhaimpia tieteellisiä tietoja hyväksemme, niin kuin EFSAn paneelit ovat tehneetkin. Olisin samaa mieltä teidän kanssanne, että voimme vieläkin parantaa tiedottamisprosessia hakijoiden kanssa, niin tehdään selvemmäksi vielä se, miten pitää näitä hakemukset tehdä ja miten pitää ymmärtää nämä ohjausasiakirjat, joissa selitetään hakijalle, kuinka hakemus pitää tehdä, kuinka tutkimukset pitää tehdä, niistä raportoida. Aina kuitenkin on tilaa parantamisella. Vasta hiljattain meillä oli kokous 15-16 teollisuusliiton kanssa, jotta tämä tiedottamisprosessi EFSAn ja hakijoiden välillä saadaan seuraavalle tasolle. Me tulemme jatkamaan tätä työtä. Emme mene niin pitkälle, että kaksikkain tulemme tapaamaan näitä hakijoita, jos haetaan näihin tieteellisiin paneeleihin. Tämä on se raja, mikä yli ei mennä, mutta me, me tulemme järjestämään kyllä kokouksia. kun, joskus on mukana ryhmähakijoita esimerkiksi Olemme tehneet noin 6-7 tämän tyyppistä kokousta viime vuosina, mutta, mutta ne olivat aika isoja kokouksia ja hakijat kysyivät, että voitaisiinko järjestää kohdennettu tumpia, pienempiä kokouksia, joita nyt olemme suunnittelemassa, ja otamme niitä sitten käyttöön ensi vuoden aikana. Mitä tulee kysymykseenne päätieteellisestä neuvonantajasta, EPSAN, EPSAN kanta on, että tämä on hyvä idea, että tiede vaikuttaa politiikan tekoon ja tukee poliittisia päätöksiä, siis tieteelliset todisteet. Siksi tällainen päätieteellinen neuvonantaja on ollut varsin tärkeässä roolissa. Näin tiede vaikuttaa enemmän politiikan tekoon. Tarvitaanko tällaista virkaa EFSAn kannalta? Mielestäni se ei ole meidän tehtävämme tätä päätä. Tämähän on poliittinen kysymys, mutta olen kuitenkin sitä mieltä, että komissiokin eri virastossa, sillä on paljon tieteellistä tietämystä käytössään, joten kaikki virastot, yhteiset tutkimuskeskukset ja niin edelleen mielestäni on tarpeeksi tieteellistä pätevyyttä saatavilla ja komissio voi käyttää tätä hyväkseen, näitä tieteellisiä voimavaroja, ehkä silloinkin kun ei ole tätä päätieteellistä neuvonantajaa virassa. Sitten tuli kysymys tiedon tästä julkaisusta. En tunne tätä julkaisua, jonka mainitsitte, Sanoitte, että se on ilmestynyt vasta eilen. Ja sanoitte, että asiat voivat toimia molempiin suuntiin, jos tieteeseen halutaan vaikuttaa. Ja olen täysin samaa mieltä. siksi onkin niin tärkeää, että EFSA on vapaa kaikkien osapuolten vaikutuksista ja todellakin perustamme, perustamme työmme vahvaan metodologiaan ja tieteellisiin todisteisiin ja mm, kollegiaaliseen päätöksentekoon. Mitä tulee sitten näihin neonikotinoideihin? Kun EFSA arvioi aktiivisia aineita esimerkiksi tuholaisaineissa, torjunta-aineissa. Silloin teemme laajamittaisia riskiarviointeja. Silloin joka ikinen aine ja tuote, joka pääsee toiseen vaiheeseen ja on Euroopan markkinoilla. Sen pitäisi olla turvallista myös ympäristön kannalta katsottuna, joten en näe mitään ongelmaa, tai en näistä ongelmaa, jonka te mainitsitte, jos, jos näitä aineita käytetään asianmukaisella tavalla. Niitähän on testattu, niitä on arvioitu, ja niiden ei pitäisi aiheuttaa kohtuutonta riskiä ainakaan ympäristölle. Mitä tulee sitten ennaltaehkäisyyn? Lääkin, lääketieteellisestä kannalta olen täysin mieltä teidän kanssanne. Ennaltaehkäisy on parempaa kuin parantaminen. Ennaltaehkäisyyn pitää todellakin panostaa, mutta riskiarviointi ja riskien hallinnan välillä on hiukan eroa. Se, mitä me teemme, arvioimme tieteellisesti riskejä. Riskin taso jonka yhteiskunta voi hyväksyä, on poliittinen päätös, se ei ole EFSAn päätös. Jos siis ennaltaehkäisyllä tai tar- tarkoitetaan varovaisuusperiaatetta, niin se ei kuulu EFSAlle. Se ei ole mikään tieteellinen kysymys. Me voimme tarjota tietoja, todisteita, arvioita poliitikoille, antaa teille arvion riskin laajuudesta tai minkälais, mikä on sen varmuusaste. Mikäli yhteiskunta voi tämän hyväksyä vai ei, niin se on poliittinen päätös ja EFSAn ei pidä tähän puuttua eikä se ole meidän tehtävämmekään. Ja EUssa on ihan hyvä käytäntö, että riskin arviointi ja riskin hallinta on tiukasti erotettu. Te mainitsitte myös GMO-rehukysymyksen tai tutkimuksen tästä ranskalainen tutkimus. En ole varma, tarkoitatteko tieteellistä julkaisua, joka tuli pari vuotta sitten 2012 Silloin paljon puhuttiin tästä tutkimuksesta, jonka professori Seralini julkaisi. EFSAkin oli tässä mukana. Me annoimme laajan katsauksen asiasta ja arvioimme tieteellistä julkaisua. Myös jäsenvaltioista eri järjestöt arvioivat laajamittaista tätä julkaisua. Ja loppujen lopuksi tämä julkaisu vedet, vedettiin tavallaan pois siinä lehdessä, jossa se alun perin julkaistiin. EFSAP siis otti huomioon tai pani merkille tämän julkaisun ja myös muut sisarjärjestöt toimivat samoin. Sitten tähän viimeiseen kysymykseen. Toimitusketjun turvallisuus. Voiko tiede olla ristiriidassa esimerkiksi jonkun jäsenvaltion perustuslain kanssa. Tässäkin pitää pitää roolit erillään mielestäni. Niin mitä tulee EFSAan ja GMO-kysymykseen, se EFSA arvioi, miten GMO organismit vaikuttavat ihmisen terveyteen, kansanterveyteen, ympäristöön. Tämä löytyy tieteellisistä lausunnoistamme kuuluuko tämä, onko tämmöistä hyväksyttävää jäsenvaltiolle tai yhteiskunnalle, se on ihan eri kysymys. EFSAn ei pidä arvioida tätä puolta. Tämä on jälleen poliittista päätöksentekoa jäsenvaltiosta tai EU-ssa. Pitää antaa lupa jollekin tuotteille ja hyväksyä riskit, jotka liittyvät, tai olla antamatta lupaa tietyille tuotteille käyttää näin varovaisuusperiaatetta hyväksi, koska esimerkiksi on taloudellisia tai eettisiä syitä. Voi olla koko joukko erilaisia syitä ja selityksiä, mutta tieteelliseltä pohjalta me emme puutu ollenkaan tähän. Ja sama pätee kloonausta. EFSA on antanut näkemyksensä kloonauksesta, mitä tulee turvallisuuteen, eläinterveyteen ja eläinten hyvinvointiin. Tästä olemme antaneet tieteellisen lausunnon. Me emme mitenkään puutu eettisiin kysymyksiin siitä, pitäisikö kloonausta hyväksyä vai ei. Ja mitä tulee nanoteknologian, toimimme ihan samoin. EFSA on laatinut tällaisia arviointia, tekee niitä edelleen ja jatkuvasti on antanut ohjeistusta siitä, miten pitää arvioida nanotuotteita, mutta emme puutu siihen, pitäisikö yhteiskunnan tällaista hyväksyä vai ei. Kiitos. Thank you to you. Uh... Kiitoksia näistä vastauksista varmaan voimme päättää kokouksen tähän. Muistutan vain kollegoille, että pyydetään, että ette jätä papereita paikoillenne. Eli huomenna aamulla nähdään.